Eurooppa-neuvoston että 23. syyskuuta Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumatta. Haluaisin mielelläni antaa puheenvuoron neuvoston puheenjohtajalle, mutta hän on vielä matkalla täysistuntosaliin, joten hän ei ole vielä paikalla. Pitäisikö meidän aloittaa? Nyt herra Juncker, en halua sanoa mitään diplomaattista kriisiä, mutta no, odotellaan vielä hetken hän todennäköisesti tulee ihan hetkellä millä hyvänsä paikalle. Rinker, sopiko teille, että te istutte tuolla paikalla tällä kertaa? Nyt on viisi kertaa valittu Euroopan parlamenttiin, mutta kohtalo sitten päätti toisin minun tulevaisuudestani. Minä rohkelen kyllä istua tässä. Diese Parallele möchte ich nicht... Kyllä minäkin voisin istua sillä paikalla. Herr Tusk ist noch anderweitig beschäftigt. Dann beginnen wir... Herra Tusk tuntuu olevan vielä muissa tehtävissä, joten aloitamme neuvoston julkilausumalla. Neuvoston julkilausumalla siinä on komission puheenjohtajan lausumalla. Aina Juncker, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr. Kiitoksia paljon, herra puhemies. On hienoa, että komissio voi tässä puhua neuvoston puheenjohtajan sijaan. Kyllä tämä komissiolle sopii. No, äh, toisin piti tehdä, mutta kohtalo päätti muuttaa. Neuvosto kokoutuu 23. päivä syyskuuta ja pyysi, että kun on kyse maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta, me ryhdymme toimiin komissio. Kuten muistatte, toukokuussa jo teki ehdotuksiaan neuvostolle. Neuvosto sitten sopi tehdystä ehdotuksista. Sisäministeri neuvosto sitten kokoontui keskustelemaan pakolaisten solidarisesta jaosta sisäpoliittisista syistä ja olosuhteista johtuen. Sopimusta ei sisäministereiden tasolla syntynyt, eikä tämä ole mikään suuri katastrofi, sitten otettiin esiin eurooppalainen sopimus ja muistutettiin mieliin, mitä siellä lukee. Ja päätettiin käyttää yhteisömenetelmää ja enemmistöpäätöksellä päätettiin päättää asioista sisäministereiden tasolla. Tämä on toimielinten välisen työtavan kannaltakin hyvä merkki, hyvä tapa toimia. Nyt toivotan tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Donald. Haluatko sinä puhua vai jatkanko minä? Hyvä. Olin iloinen siitä, että hienoa, että eurooppa neuvosto antoi johtopäätöksensä yhteisömenetelmä otettiin käyttöön, koska muulla tavalla ei saatu sopua aikana. Katsoin, että tämä oli oikein ja kohtuullista. Vastavuoroinen syyttely. Tähän emme halunneet ryhtyä tai pitäytyä, vaan ryhdymme toimimaan niin, että asiat saadaan hoitoon kuntoon nopeasti. Me toimimme hyvin asianmukaisella tavalla. 23. syyskuuta tehtiin päätöksiä, johtopäätöksiä budjettivallan käyttäjät äh, päättävät vuonna 2015-2016 asioista. Näin teemme jatkossakin. Me aiomme tehdä molemmille budjettivallan käyttäjille 800 miljoonan summaa. Minä olen iloinen että Euroopan parlamentti jälleen kerran teki tehtäväksi, että se tiettäväksi, että se myös hyvin nopeasti aikoo päättää tästä. Ja näin Euroopan parlamenttikin on niiden tehtävien tasalla, jotka ovat meidän yhteisiämme. Euroopan parlamentti antoi jo vihreän valoa aikaisemminkin komission erotukselle jakaa solidaarisella tavalla pakolaiset se pakotti Euroopan neuvostonkin toimimaan samoin. Ajatelkaapa, että Euroopan neuvosto olisikin kumonnut Euroopan parlamentin päätöksen. Siksi olen kiitollinen teille, herra puhemies, myös koko parlamentille siitä, että niin ripeästi toimittiin, kuten voi näin vain parlamentilta odottaakin. Teillä on valtaa budjettikysymyksissä. Te voitte lisätä Frontexin varoja, kuten Europolinkin, ja myös tukiviraston EASON varoja. Me olemme jo panneet liikkeelle varoja ja muitakin henkilövoimavaroja. Yli 600 ihmistä on lähetetty auttamaan Kreikkaa ulkorajojen valvonnassa kun näin paljon on väkeä käytössä Kreikan hyväksi, niin me oikeastaan kaksinkertaistamme niiden virkamiesten määrän, jotka ovat pääosastossa, joka hoitaa sisäasioista, eli home pääosastossa. Olen kiitollinen tästä jäsenvaltioille ja minäkin hoitaisin, että jäsenvaltiot, jotka ovat vielä näin ovat tehneet, tekisivät näin, itävaltalaiset, saksalaiset ja muutkin me, puheenjohtaja Tusk, te puhemies ja minä, kuten myös Turkin tasavallan presidentti Erdogan, että Turkki ponnistelee aivan ennennäkemättömällä tavalla. Siellä on 2,2 miljoonaa pakolaista, varsinkin Irakista ja Syyriasta. On ilmeistä, että me tarvitsemme Turkkia, mutta voidaan ulkorajoja suojella Komissio tekee kaikkensa antaakseen tukeaan merkittävässäkin määrin Turkin tasavallalle. Emme me voi pelkästään keskittyä omiin sisäisiin asioihimme. Meidän täytyy kantaa huolta myös niistä ongelmista, joita on Euroopan äärirajoilla. Samasta ongelmasta on kyse. Euroopan unionin ja Turkin täytyy marssia tasatahtia sopusoinnussa kun on kyse suojelusta, turvasta ja niiden epäonnisten tukemisesta, jotka tulevat tykömme. Presidentti, Turkil, presidentti Erdoganille olemme toimittaneet myös muistion neuvoston hyväksynnällä siitä, miten voitaisiin vahvistaa yhteistyötä pakolasasioissa Turkin ja unionin kesken asiakirja julkaistaan tänään iltapäivällä kello 15. Siksi en sitä voi nyt tehdä, kuten ymmärrätte. Tästä on mitään sovittu Turkin ystävien kanssa, että se kello 15 tänään iltapäivällä julkaistaan. Ja me keskitymme nyt Kreikkaan, kun ajatellaan 60 000 pakolaista turvapaikanhakijaa Kreikassa, niin heidän täytyy jakaa jonnekin muualle Eurooppaan. Olen yhteydessä myös Atenaan vastuuhenkilöiden kanssa Kreikan puolella, herra Vervenin kanssa. Hän neuvottelee paikan päällä näistä ohjelmista, joita täytäntöpano Kreikassa. Näin tehdään myös Turkin kohdalla huomisaamusta alkaen. Komission korkeat virkamiehet menevät Ankara neuvottelemaan tilanteesta Turkin kanssa. Tämän lisäksi olen pyytänyt, että asioista vastaava komission jäsen, tai oikeastaan monetkin, Franz Timmermans, joka ei edes tiedä vielä, että hänen pitäisi mennä myös Turkkiin neuvottelemaan poliittisesti Turkin ministeriöiden kanssa näistä järjestelyistä, joista olemme nyt sopimassa Turkin viranomaisten kanssa. Tämä yhteinen unionin ja Turkin välinen politiikka ei koske pelkästään virkamiehiä tai korkeita virkamiehiä, vaikka he ovatkin varsin päteviä. Ja, ja nyt aivan hyvässä mielessä on syytä myös politisoida nämä keskustelut Turkin ja unionin kesken. Totta kai nämä politiikat maksavat. Ja en niinkään ole huolissani, vaan enemmänkin mielenkiinnolla seurannut tätä keskustelua Euroopassa. Nimittäin pitäisikö nämä kustannukset jotenkin huomioida myös kasvu- ja vakaussopimuksessa. Nimittäin kun jotain osaa täydennetään taloudessa, mutta minä en halua nyt, että tässä ryhdytään vastuuttomuuksiin. Eli nähtäväksi jää, kunhan komissio on saanut selvityksensä valmiiksi, voitaisiinko joiden maiden kohdalla poikkeuksellisesti olla noudattamatta kirjaimellisesti sopimusta, mutta ei mitenkään kevytmielisesti tätäkään voi käsitellä. Me olemme keskustelleet pakolaispolitiikan kustannuksia, jatkamme keskustelua huomenna ja varmasti muustakin voidaan keskustella, mutta komissio kyllä tässä on avoimen mielin ei valmis lähtemään mihin tahansa seikkailuun, mutta kuitenkin valmis kuulemaan ehdotuksia. Herra puhemies, minä voin kyllä vielä vastata kaikkiin kysymyksiinkin, kunhan nyt kuunnellut myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Tervetuloa muuten. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Donald Tuska. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Thank you, Mr. Kiitoksia kovasti, puhemies. Arvoisat ystävät, todellinen <clears throat> testi tulee kriisin aikana. Aivan kuten pankeilla oli eh, stressitestit, niin nyt elämä asettaa meille varsinaisen eh, stressitestin pakolaisvirran myötä. Ja viime Eurooppa-neuvostossa puhuttiin juuri tästä asiasta. Tehän tiedätte, mitkä tulokset ovat. Haluaisin eh, esittää muutaman yleisluontoisemman ajatuksen teidän kanssanne, erityisesti siksi, että kymmenen päivän kuluttua Eurooppa-neuvosto käsittelee samaa asiaa. Historialliset muutokset ja äh, laajatkin uhat edellyttävät arvokkuuden tunnetta ja itsetuntemusta kaikilta yhteisöiltä, erityisesti nyt kun koko maailma keskittää huomionsa Eurooppaan ja siihen, miten se reagoi pakolaisaaltoon. Eurooppaa kritisoidaan yhä enemmän ja enemmän ja meidän sisäiset kiistamme ja sisäinen mittelymme ainoastaan auttaa meidän vastustajiamme. Lähes kaikki Euroopassa ovat liittyneet kritiko- kritiikkojen kuoroon, kun taas ainoastaan harvat puolustavat meitä. YK saattaisi saada sellaisen vaikutelman, että Eurooppa on maailman pahin paikka pakolaisille. Uskokaa, vain, että koin olevani eristyksissä, kun yritin puolustaa Euroopan hyvää mainetta. Yritän, yritin vakuuttaa yleisön siitä, että todellisuus on aivan erilainen. Sadat tuhannet pakolaiset men tulevat Eurooppaan, koska he tietävät, että meidän yhteisömme on edelleenkin avoimin ja suvaitsevaisin kaikista. Se edelleenkin kunnioittaa kansainvälisiä normeja ja yleissopimuksia. Ja nimenomaan Euroopassa ihmiset ovat paremmin turvassa kuin missään muualla. Älkäämme euro, antako Euroopasta tulla syntipukkia vain sen takia, että me keskenämme kinastelemme. Muussa tapauksessa ennen pitkää käy niin, että että muut alkavat ää, läksyttää meitä, luennoida meille, mitä demokratia tarkoittaa. Ne, jotka ovat vastuussa tästä massiivisesta eksoduksesta, alkavat opettaa meille, miten meidän tulisi pakolaisia kohdella. Itse asiassa näin he jo tekevätkin. On maita, jotka eivät ota vastaan ainuttakaan pakolaista, mutta ovat kaikkein äänekkäimpiä, kun ne haluavat, että Eurooppa olisi avoimempi. Siksi meidän täytyy puolustaa hyvää nimeämme yhdessä. Hyvät jäsenet, me keskustelemme paljon solidaarisuudesta, puhumme kiintiöistä ja siitä, että pakolaisia tulisi auttaa enemmän meidän maaperällämme ja myös siellä, myös Euroopan ulkopuolella. Älkää, älkäämme kuitenkaan unohtako sitä, että solidaarisuus edellyttää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä. Ilman solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken me emme kykenisi auttamaan muita. Meidän yhteinen velvoitteemme on auttaa pakolaisia ja suojella Euroopan unionin ulkorajoja. Kaikkien täytyy tarttua tähän velvoitteeseen ja samanaikaisesti ketään ei pitäisi jättää kantamaan taakkaa yksin. Näin minä ymmärrän solidaarisuuden. Meidän täytyy kunnioittaa yhteisesti sovittuja sääntöjä. Kun joku sanoo, että heillä ei ole aikomustakaan noudattaa eurooppalaista oikeutta, esimerkiksi Dublinin ää, asetusta tai kiintiöitä, niin silloin eh, nämä henkilöt vetävät mattoa meidän solidaarisuutemme alta. Sääntöjen noudattaminen tarkoittaa aina sitä, että omiakin etuja täytyy uhrata. Haluaisin omistaa nämä sanat unkarilaisille ja italialaisille, slovakialaisille ja kreikkalaisille. Älkäämme elätelkö illuusioita. Tätä nykyä meidän täytyy lähinnä nojautua ja tukeutua itseemme. Maailma ympärillämme ei ole aikoissa auttaa Eurooppaa meidän puolestamme. Monilla on paljon suurempia ongelmia ja jotkut ö, ehkäpä katselevat tyytyväisenäkin meidän ongelmiamme. Meille pakolaiset ovat aivan erityisiä ihmisiä, he ovat yksilöitä, yksilöitä, jotka odottavat meiltä apua. Meidän ympärillämme on kuitenkin sellaisia voimia, joille pakolaisaalto on vain likaista bisnestä, taikka poliittista, äh, poliittinen neuvottelunappula, pelimerkki. Olemme nähneet, kuinka äh, yllä, ympärillämme ilmenee uudenlaista poliittista painostusta. Jotkut kutsuvat sitä erila, eräänlaiseksi uudeksi hybridilaiksi, jonka väline pakolaiskriisi on naapureita vastaan. Tämä edellyttää aivan erityisluontoista vastuunkantoa meidän puoleltamme. Hyvät kollegat, te kaikki tiedätte, mitä etiikka ja vastuu tarkoittavat. Weberin, eh, tämä on Max Weberin eh, työstä ilmen, ilmennyt käsite. Eh, ja tänä vuonna vastuun etiikka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pidättäytyä ääriääniltä. Ja ääriilmiöillä, ääriäänillä tarkoitan sekä pakolaisvastaista retoriikkaa toi yhtäältä ja toisaalta tarkoitan sitä, että kutsuisimme kaikki Eurooppaan, huolima, vaikka me emme pysty kaikkia ottamaan kattomme alle. Meidän täytyy ymmärtää tämä asia. Tällä hetkellä miljoonat mahdolliset pakolaiset ja maahanmuuttajat unelmoivat Euroopasta, eivät ainoastaan syyrialaiset, vaan af- afganistalaiset, pakistalaiset, irakkilaiset, afrikkalaiset ja muutkin. Kaikista pakolaisista puheen ollen äh, helppo pääsyisyys ja sisärajojen äh, puute, niistä on tullut varsinaista vilkommen politiikkaa. Se on ikään kuin magneetti, joka vetää näitä henkilöitä puoleensa. Kun olen vieraillut äh, eri alueilla, niin kelle tahansa olen puhunutkin pakolaisille Turkissa, Jordaniassa, äh, Egyptissä, niin kaikki ovat minua varoittaneet yhdestä asiasta. Assadin hallinnon mahdollisesta voitosta. Se on nyt todennäköisempi tänään, koska Iran ja Venäjä ovat mukana Syyriassa. Se saattaa johtaa seuraaviin pakolaisaaltoihin. Eilen Akdarm äh, vahvisti tämän viestin. Turkin arvioiden äh, mukaan kolme miljoonaa uutta pakolaista saattaa tulla Alepto, Aleptosta ja sen lähialueelta. Hyvät jäsenet, kun puhutaan solidaarisuudesta, niin aina yleensä silloin siihen ollaan tyytyväisiä. Toisaalta kun vedotaan jär, terveeseen järkeen ja vastuullisuuteen, niin silloin ei aplodeerata on paljon helpompi puhua kuin toimia, mutta minä olen toiminnan ihminen ja siksi minä pyydän kaikkia teitä osoittamaan vastuuntuntoisuutta. Ensimmäinen käsky tänä päivänä on se, että vahvistamme Euroopan ulkorajojen valvontaa. Se on ehdoton ehto, jos me haluamme turvallista maahanmuuttopolitiikkaa. Huomenna Euroopan parlamentissa kuulette François Hollandin ja Angela Merkelin puheet. Me tiedämme, kuinka paljon heistä on kiinni. Tässä kriisin tilanteesta he molemmat ovat osoittaneet erittäin kauniita moraalisia eleitä, ja me kaikki arvostamme niitä kovasti. Huomenna heidän täytyy läpäistä vielä kovempi testi Nimittäin heidän täytyy kantaa vastuuta Euroopan yhteisöstä ja sen ulkorajoista. Muussa tapauksessa he ja kaikki mekin käymme vastuullisiksi. Meistä tulee vastuullisia sisärajojemme toiminnasta täällä Euroopassa, Euroopan sisällä. Meidän täytyy lopultakin sanoa ääneen ja selkein sanoin, että Eurooppa ilman ulkorajoja on yhtä kuin Eurooppa ilman Schengenin aluetta. Eurooppa ilman sen ulkorajoja tulee kenttä, jolla pelko tulee jylläämään. Kaikki me tulemme olemaan peloissamme ja se johtaa ennemmin tai myöhemmin siihen, että edessämme on poliittinen katastrofi. Mitä tavalliset ihmiset odottavat poliitikoilta? He odottavat ennen kaikkea tehokkuutta ja määrätietoisuutta. Jos valtavirran johtajat, valtavirtapolitiikan johtajat eivät ymmärrä tätä, ihmiset alkavat kääntyä muun kaltaisten johtajien puoleen, radikaalien ja armottomien, koska ihmiset odottavat johtajilta sitä, että johtajat takaavat rauhan ja turvallisuuden ja järjestyksen omissa yhteisöissään. Meidän täytyy vastata tähän haasteeseen, taikka muut ottavat meidän paikkamme. Poliittisten matsojen jon, jono on pitkä, emmekä me vieläkään ole sitä saaneet nutistettua. Kiitoksia. Kiitos herra Tuska. Aa, nyt keskustelun. Ensimmäisenä puhuu kansanpuolueen puheenjohtaja herra Weber. Olkaa hyvä. Puhemies, arvon kollegaata. Ensinnäkin haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa siitä, että on paikalla tänään. Nyt ensimmäistä kertaa epävirallisen neuvoston kokouksen jälkeen neuvoston puheenjohtaja tulee raportoimaan Euroopan parlamentille. Tästä kiitän aivan erityisesti. Ihmiset ovat epävarmoja. Tämä on tunnettavissa kaikkialla, kun on kyse maahanmuutosta. Oma ryhmäni kansanpuolue toivoo, että ihmisille voitaisiin sanoa, että nyt ollaan siellä tilanteessa, että meidän täytyy löytää ratkaisuja. Kuka olisi puoli vuotta sitten kuvitellut tai vajan vuosi sitten kuvitellut, että Välimerellä on eurooppalaisia aluksia, brittiä, saksalaisia aluksia, jotka yhdessä italialaisten ja maltalaisten kanssa pelastavat ihmishenkiä. Kuka olisi kuvitellut puoli vuotta sitten, että onnistumme saamaan aikaan 160 000 pakolaisen uudelleenjakokaavan Euroopassa ja voimme osoittaa solidarisuutta käytännössä. Kuka olisi kuvitellut, tätä tänä päivänä nyt syksyn aluksi välin, merellä saadaan kunnolle mandaatti aikaa niin, että ihmisalakuljettajat eivät ole siellä päällimmäisenä niskan päällä, vaan pikemminkin valtiot toimivat. Kuka se oli kuviteltu viime viikolla neuvosto onnistuu löytämään lisää rahaa YKta YK auttamiseksi ja ihmisten auttamiseksi YK toimijoiden kautta. Nyt on hienoa, että puhutaan myöskin onnistumisista eikä pelkästään ongelmista. Meidän täytyy todellakin saada toimintakyky, toimintakyky aikaan. Jotkut kysymykset ovat vielä avoinna. Ryhmäni haluaisi todeta, että nyt ei pitäisi niinkään keksiä uusia ajatuksia. Meidän täytyy pistää aiempia ideoita täytäntöön. Toteuttaa niitä käytännössä. Siinä on lähinnä puutteita. Komissio on esittänyt toimenpidepakettinsa, joka vie asiat oikeaan suuntaan. Euroopan parlamentti selkeästi tukee komission laatimaa pakettia jota Juncker pyrkii pistämään käytäntöön. Kyllä, hotspoteille ja järjestelykeskuksille ja ulkorajan valvonnalle. Ja kyllä myöskin sille, että ihmisiä palautetaan. Kaksi kolmasosaa pakolaisista palautettiin Euroopasta niin vuonna takaisin. Nyt ei pidä vain puhua asioista, vaan toteuttaa tätä käytännössä. Ja turva se, että lähtömaata täytyy määritellä komission ehdotusten mukaisesti ei pitäisi pelkästään puhua tuollisista komission maista, vaan myöskin tehdä jotakin suhteen ja pistää to- päätöksiä täytäntöön. Turkki sitten eilen Erdoganin kanssa keskustelua käytiin ja me tuemme sitä, että Turkki otetaan mukaan keskustelun turvallisista komisista maista ja rajavalvonta toimintaan. Ja myös tietysti täytyy rahoitus on varmistaa kaikissa ponnisteluissa. Me täytyy myöskin ilmaista se, että Periaatteessa täytyy muistaa ne Erdogan ja Turkki, koska kyse on periaatteessa hakijamaasta, mutta kansalaisoikeuksia täytyy kunnioittaa odotamme Turkilta myöskin sitä, että se asianmukaisesti käsittelee sisäisiä kysymyksiä mukaan luettuna kurrikonfliktia. Euroopassa ei pidä nyt painaa villaiselta kysymyksiä siksi, että Turkki on nyt tärkeä kumppani, jota tarvitaan tässä yhteistyössä. Se muistuttaa suurista haasteista. ja merkitsee sitä, että meidän täytyy aina muistaa ihmiset, pistää että päällimmäiseksi. Ja yksi tärkeä asia on se, että Eurooppa on humanitaarisuuden manner. Inhimillinen kohtelu on perusoikeuskirjassamme ja tämä on asia, josta olemme ylpeitä. Olemme ylpeitä perusarvoistamme. Ja myöskin Angela Merkelin lausuma, että me voimme luoda suur mantereen juuri näiden arvojen avulla. Nyt äh, eikö siis siitä, että pakolaisilla oli oikeus etsiä minkä tahansa maa Euroopasta, mihin haluat mennä, vaan heillä on myöskin velvollisuus rekisteröityä. Ja tämä täytyy tehdä selväksi ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan. Ja kolmanne, kolmas asia on se, että maissa täytyy toteuttaa, pistää täytäntöön lainmukaisesti. Ja kun on kyse rajavalvonnasta ja ulkorajan valvonnasta, Varajalla täytyy voida valvia sitä, kuka tulee tänne mantereelle. Ja tätä koskevat säännökset, mukaan ottaen tekniset säännökset, täytyy pistää täytäntöön. Oikeuksien tai jäsenvaltioiden täytyy pistää toteuttaa lakia käytännössä myöskin ulkorajalla, kun on kyse. Suunta, viivata ja se, että kansalaisten luottamus voidaan palauttaa, tämä on kansanpuolueiden viesti. Nyt ei pitäisi todellakaan luoda uusia ajatuksia, vaan pistää aiemmat ajatukset täytäntöön. Seuraavaksi sosialistien demokraattisen ryhmän puheenjohtaja Pitella, olkaa hyvä. Kiitos. Kollega Weber on aivan oikeassa. Harva olisi uskonut näihin tuloksiin. Me ehkä. Euroopan parlamentissa kyllä. Ja komission puolellakin. Koska me totesimme tämän jo keväällä. Ja sitten se konkretisoi syyskuussa. Ajalla on merkitystä myös. Meidän täytyy toimia ripeästi ja vauhdikkaasti, puheenjohtaja Tusk. No hyvä nyt eteenpäin tästä. Ja puolustetaan nyt tätä saavutettua tulosta. Minä haluan olla eurooppalainen ihmisoikeuksien puolustajana. En halua, että tämä ihminen nyt muuttuu jonkinlaiseksi pahaksi karhuksi, joka haluaa kaikki lykätä pois pakolaisistakin. Meidän täytyy nyt päätöksen ruveta toimeenpanemaan ja nopeasti puheenjohtaja Tusk, järjestelykeskukset, uudelleensijoitukset, sisäiset siirrot, ulkorajojen puolustaminen, se, että turvallisuus ja vastaanottaminen yhdistetään. Mitä toimielimet ovat jo toteuttamassa Turkin ja Libanonin kanssa. Ja kaikki tämä täytyy toteutua eikä panna maita toista vastaan, tai jos on lykätty toisten harteille vain koko työ. Hoidetaan tämä loppuun ja unohdetaan ikävät äänensävyt, kun se osoittaa vain, ettei pystytä hallitsemaan ongelmia. Se on selkärangan puutetta, muureja, vihaa, egoismia. Kaikki tämä osoittaa, ettei osata ratkaista ongelmia. Niitä täytyy ratkaista myönteisessä hengessä. Unohdetaan nyt tämä vaihe ja avataan uusi, ettei vahingoiteta tätä Euroopan tulevaisuutta ja sitä henkeä. Kiitoksia edustaja Pitellä. Sitten ensäryhmän ryhmän nimissä herra Lekutko. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. YK on, uh, korkeakomissaari on sanonut, että kahdeksan tuhatta maahanmuuttajaa tulee päivittäin Eurooppaan. Tusk mainitsi luvun 1,8 miljoonaa tulevina kuukausina. Jos nämä luvut pitävät edes vähänkään paikkaansa, niin on selvää, että se, mitä komissio ja parlamentti ovat valmistelleet, ei riitä. Tässä Tämä ei kerta kaikkiaan ole mikään ratkaisu. Ja kuten tavallista, me olemme kuulleet aika hämmentävää kielenkäyttöä. Olemme kuulleet kaikenlaista ää, kiusaamista ja herjanheittoa. Me, meidän omia lakejamme, sääntöjämme on uhattu rikkoa. Äh, humanitaarinen apu ja politiikka on sotkettu keskenään. Timmermans on jopa mennyt niin pitkälle, että hän on sanonut, että tämä äh, jälleen sijoittamissuunnitelma on hyväksy meidän äh, sielullemme. Meillä on ollut eräänlaista kiristystä maahan. Muuttajat toisaalta kutsutaan, toisaalta heitä ei haluta tänne. Schengenin rajat, Schengenin rajat suljetaan ja taas avataan. Jos tämä kaikki heijastelee eh, sitä, missä tilassa Eurooppa on, niin luoja paratkoon. Meillä ei kuitenkaan mielestäni ollut minkäänlaisia pitkän tähtäyksen tavoitteita, minkälaista tilannetta me haluamme, minkälaisen tilanteen me haluamme saavuttaa. Öm, neuvostossa on puhuttu kulttuurisista ja sosiaalisista kriteereistä, jotka täytyy ottaa huomioon maahanmuuttopolitiikassa. Pelkään kuitenkin, tämä on järkevää, mutta pelkään kuitenkin, että Euroopassa on niin vankka, e, vankkoja estoja ja tabuja, jotka liittyvät tähän maahanmuuttokysymykseen, että paljonkaan toivoa ei ole järkevälle keskustelulle. Minun äh, arvioni on se, että sama meininki jatkuu. Liberaalien nimessä puheenjohtaja Verhofstadt, olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. Kiitoksia puhemies. Suoraan sanottuna herra Tuska, minä olen yhä enemmän kyllästynyt neuvostoon. En teihin henkilökohtaisesti, voitte olla tästä luottavaisen mielen, mutta teidän ne toimielimen olen kyllä tympääntynyt. Sano tämän siksi, että ensinnäkin kesti hyvin pitkän aikaa ennen kuin epävirallinen huippukokous saatiin järjestettyä. Tämä kriisihän ei alkanut muutamaa päivää tai muutamaa viikkoa sitten suinkaan. Ja mitä tämän huippukokouksen Loputuksen tulee yksi sivu, yksi aaneloinen epävirallisen Eurooppa-neuvoston kokouksen lopputulokset kaikkein tärkeimmän kriisin osalta, joka Euroopassa on ollut viimeiseen vuotikymmenen. Kyse on pakolaiskriisistä ainutlaatuisesta sellaisesta yksi ainoa sivu. Siinä lähdetään vain toistetaan niitä samoja päätöksiä, jotka oli tehty jo aiemmin sisäministeritasolla 120 000 pakolaisen osalta ja lisäksi luvataan miljardi lisärahaa. Siinä kaikki. Ja kysynkin itseltäni, hyvät kollegat, että kuinka moni syyrialainen joutuu kuolemaan ja kuinka paljon ihmisiä vielä Syyriasta joutuu pakenemaan Eurooppaan ennen kuin Eurooppa-neuvosto omaksuu kaiken kattavan globaalin lähestymistavan tähän pakolaiskriisiin. Samalla tavalla kuin komissio on ehdottanut kysely siitä, etteikö mitään olisi tehtävissä muutama tuntia ennen neuvoston kokousta. Komissio ehdotti kokonaisvaltaista pakettia mukaan luettuna uusi eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, joka ei perustu enää Dublinin asetukseen, mukaan luettuna uusi eurooppalainen maahanmuuttopaketti jonka kautta luodaan yksi ainoa yhten järjestää M28 järjestelmä ja sinisen kortin järjestelmä, mukaan luettuna kenties kaikkein tärkeimpänä asiana eurooppalainen laja, raja- ja rannikkovartiostojärjestelmä herra Tusk, sisäministerit 11. syyskuuta kieltäytyivät pistämästä tätä johtopäätöksiinsä. Joten minä kysynkin, mitä vielä täytyy tehdä, mitä täytyy vielä tapahtua ennen kuin Eurooppa-neuvosto huippukokouksissaan päättää paketista, jota komissio ehdotti jota parlamenttikin on jo tukenut. Tämä on minun kysymykseni. Mitä täytyy vielä tapahtua? Missä nyt oikein mennään? Miksi ei Eurooppa-neuvosto voi päästä yli näistä erimielisyyksistään? Minun kantani tähän on täysin selkeä puhemies. Minun mielestäni tässä pitäisi nopeutettu menettely ottaa käyttöön komission ehdotuksen toteuttamiseksi niin pian kuin mahdollista, koska komission ehdotus on olemassa. Siitä voidaan lähteä. Mitä ulkorajoihin tulee? Syyrian konflikti on merkittävä kriisi. Eikö nyt olisi aika, että Eurooppa-neuvosto, Tehera Tusk ja Rova Morgarini ryhtyisi taloitteellisiksi asian suhteen? Tällä hetkellä venäläiset ovat ryhtyneet taloitteellisiksi. Venäläiset pommittavat äh, siviilejä Syyriassa. Ja viimeisiä vapaita syyrialaisia taistelijoita. Heitäkin tällä hetkellä kuolee venäläisten pommien vuoksi. Eikö nyt olisi korkea aika tehdä jotakin ja tehdä jotakin johtopäätöksiä pakolaiskriisistä, koska amerikkalaisetkin puhuvat Syyriasta. Me kannamme seuraamukset, mutta emme ryhdy aloitteellisiksi Euroopan tasolla tällä hetkellä. Meillä on jopa kolme mielipidettä neuvoston sisällä. Joten ryhtykää aloitteellisiksi. 28 kahdenvälistä keskustelua, jota Rova Morganin saisi mandaatin pistäkseen käytäntöön lentokieltovyöhykkeen esimerkiksi. Tämä on aivan pähkön. Minusta että ei tämä ole mahdollista? Tätä varten tarvitaan mandaatti YKlta. Syrjäisten kansalaisten pommittamiseen ei tarvita sitten kuitenkaan YK mandaattia, mutta Syyrian kansalaisten suojelkoon mandaatti. Tämä on aivan pähkähullua. Ja vielä lopuksi. Ja vielä lopuksi. Tarvitsemme uuden avunantajakonferenssin, koska pakolaisia varten ei ole riittävästi rahaa, joten herra Tusk, minä luotan teihin. 28 valtion päämiestä eivät pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan. He edustavat vain ja ainoastaan omaa kansakuntaan te edustatte koko maan ja ottakaa te edes vastuuta. Kiitoksia paljon. Kueryhmän nimissä herra Iglesias, olkaa hyvä. Edustaja Iglesias? Ei ole paikalla. Siinä tapauksessa... Anteeksi, kuinka? Minä luulen, että nimensä on Blanco. Herra Blanco. Si, señor. Herra puhemies, Euroopan parlamentin jäsenen velvollisuus on olla keskustelussa. Minä valittelen kovasti, että herra Iglesia ei ole tässä keskustelussa mukana, koska... Okei. Okay. Vielleicht kommt er ja noch. No, ehkä hän vielä saapuu paikalle. Tällä välin puheenvuoronsa vihreiden nimissä herra Lambert. Monsieur le Président, Puhemies, puheenjohtaja Tuus, kuuntelin tätä hyvin tarkkaan ja olette aivan oikeassa. Minä uskon, että eurooppalaisena meidän täytyy olla ylpeitä siitä, mitä olemme rakentaneet Euroopassa, olette oikeassa. Ja pitää paikkaansa, että ei Eurooppa täydellinen ole. Ja totta kai täällä vielä täytyy rakentaa oikeusvaltiotakin. Demokraatti, demokratiat horjuvat ja ne täytyy vahvistaa. Siksi meidän vaurautta meillä juurikaan että jos pitäisi valita, niin täällä minä kyllä haluaisin elää epäilöimättä. Eikä ole ihan sattumaa, että niin paljon halukkaita turvapaikanhakijoita, pakolaisia haluaa tulla Eurooppaan. Olet aivan oikeassa, että teokraatit meille antavat op- luentoja suvaitsevuusuudesta, ja demokratiasta ja ketkä eivät sitten ota pakolaisia. Mutta minä olen nyt huomannut, herra Tosk, että useimmat niistä maista, joihin te nyt viittasitte, kun näin totesitte, ovat yleensä myös Euroopan union liittolaisia. Ja minä kyllä haluaisin kuulla teidän mainitsemaan nämä sanat ja haluaisin, että sanoisivat myös heille tämän, kun näette herra Ardoainin eilenkin, ilmeisesti tarvitsemme häntäkin, että kun hän, hän saapansa alle panee lehdistön vapauden ja demokratian omassa maassaankin, niin minä haluaisin, että yhtäkkiä siitä ei sitten puhuta. Eli minä vetoaisin, että olisitte vähän vaatimattompi näissä puheissa, vaikkakin olette kyllä oikeassa, että olisi hyvä olla ylpeä eurooppalaisuudesta. Te totesitte, että täytyy välttää ääripäitä. Tässäkin olen samaa mieltä kanssanne. Mutta mainitsisin pari lukua. Euroopan unioni on 23,7 prosenttia maailman BKTstä, eli maailman rikkaudesta ikään kuin. Nämä 60 000 pakolaista johon komission puheenjohtaja viittasi jonka halusitte jakaa, edustavat 0,2 prosenttia koko maailman pakolaisista. Eli jos nyt ääripäistä ollaan puhumassa, niin ei ainakaan ole avoimien ovien ääripäästä kyse. Ja siinä minä uskon, että Eurooppa voisi pärjätä paremminkin. Siksi minä kehottaisin teitä noudattamaan komission suosituksia. Me kuulimme puheenjohtaja Junckerin ja varapuheenjohtaja Timmersonin usean otteeseen täällä puhumaan täällä asiasta. Teidän täytyy pyytää jäsenvaltioita luomaan pakolaisten jakoperusteen, joka olisi pysyvää. Haluan, että saadaan aikaa laillisia väyliä tulla Eurooppaan, että päästään tästä kuolemiin johtavista salakuljetuksista ja olen, haluan, että vedotaan myös eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan puolesta, että päästäisiin eteenpäin siinä oikein kunnolla. Jotain saatiin aikaan kyllä neuvostossa, mutta se on vasta alkua, kun ajatellaan mitä edessä on. Kiitos. EFTD-ryhmän e e nimissä edustaja Castaldo. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. <clears throat> Niin, kun olen kuullut neuvoston tuloksia, niin vaikka niistä voisi olla tyytyväisiä, niin ne eivät liity tähän maailmaan. Kun ajatellaan maahanmuuttajia, tuhansia ja edelleen uusia pakolaisia on tulossa. He matkustavat päiväkaupalla tänne ja mitään ei tapahdu. Me olemme, me, meillä on edessämme kriisi ja jäsenvaltiot teeskentelevät katsovansa muualle samaan, samaan aikaan, kun ihmisiä tulee rajojemme, ö, ö, rajojemme yli. Toiset käyttävät rekisteriä ja toiset käyttävät piikkilanka-aitoja ja ö, jotkut ö, sulkevat silmänsä. Kun ajatellaan tätä Budapestin aitaa tai Slove, Slovakiaa, niin ei voi muuta sanoa muuta kuin, että tässä on kyse sisärajojen kriisistä. Slovakia ja Unkari ja muut pelaavat erittäin vaarallista peliä koska haluavat suojella harvojen etua. Ja kun puhutaan Turkista, nyt me keskitymme ainoastaan pakolaiskysymykseen ja suljemme silmämme kurdien kärsimyksiltä. Tämä ei ole tämän päivän Eurooppaa eikä tätä päivää ylipäänsä, että pystytään vain muureja ja aitoja aitojen jälkeen meidän täytyy saada aikaan järjestelmä Dublinin asetuksen uudistamisen myötä. Meidän täytyy tukea myös laillisia maahanmuuttajia. Meidän täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä. Me teemme Meillä on suuria päätöksiä tehtävämme ilmastonmuutokseen liittyen, liittyen ja niin edespäin. ei riitä, että otamme pieniä, lyhy, pieniä askeleita. Meidän täytyy tehdä tärkeitä päätöksiä. Ja jos me emme niitä nyt tee, niin koska sitten? E Edustaja Alio seuraavana ENF-ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Tarvittiin viikkoja kammottavia kuvia ennen kuin me vuodelta laskeudumme. Totta kai meidän täytyy pakolaiskriisiin vastata Euroopan ulkorajoilla. Totta kai meidän täytyy antaa tukea ja apua maille, jotka ovat ulkorajoilla italialaisille ystävillemme, unkarilaisille, mutta lopettakaa nyt leimamasta Unkaria ja herra Orbania, että he eivät olisi pystyneet tähän paremmin puuttumaan, kun tässä neuvostossakin oli kakofonia päällä. Muistakaa, että Itävalta 56 vuonna otti vastaan muutamassa viikossa 160 000 pakolaista, jotka kenivät kommunismia kuin 28 unioni ei pysty tekemään mitään päätöstä. Miten ei voi olla näkemättä sitä, että me nyt kärsimme teidän virheiden seurauksia siitä, että sokeasti herra Bushin linjoille menitte. Se on johtanut uuteen epäjärjestykseen Irakissa, Syyriassa, Libanon, Libyassa ja kammottavine seurauksine, kun viettomat menettävät elämänsä joka päivä. Meidän eurooppalainen organisaatiomme eivät toimi, teidän järjestelmämme on haavoittunut lama, lamaantunut ja kuten de Gaulle totesi, niin on vain kansakuntien todellisuutta. Luottakaa suvereenisuuteen kansakuntiin että, että tehokkuuttakin silloin saadaan. Nyt sitoutumattomien nimissä herra Papadakis. Kiitoksia puhemies. Euroopan neuvoston johtopäätökset merkitsevät sitä, että Eurooppa on päättänyt, että suuri määrä maahanmuuttajia ja pakolaisia saa jäädä. NATO, YK ja muut imperialistiset voimat ovat keskenään päättäneet asiasta ja kyse on suuresta, suuren luokan bisneksestä. Ne pakolaiset, jotka pääsevät näihin lajittelukeskuksiin kuljettajien avulla ovat kapitalististen markkinoiden armoilla. Jotkut ihmiset sitten karkotetaan ja lähdetään takaisin. Samalla aikaan meillä on Dublin asetus ja muita säännöksiä Euroopassa, joita halutaan vahvistaa ja myöskin nopean toiminnan joukkoja halutaan käyttöön. Ja yhä useampi ihminen tulee kuolemaan meidän rajoillamme Kreikassa ja muualla. Sitä tämä tarkoittaa. Kreikan kommunistinen puoli siksi pyytääkin että ihmiset osoittaisivat solidarisuutta maahanmuuttajia pakolaisia kohtaan ja taistelisivat eurooppalaisten Euroopan unionin tason tekopyyttä vastaan. Pakolaiset täytyisi saattaa lopullisen päämääränsä YK ja EUn voimin. Gonzales Pons sitten kansanpuolusta, olkaa hyvä. Kun Euroopassa on valtavat ongelmat näiden väestömäärien kanssa. Meidän olisi tarvitaan nimenomaan yhteistä politiikkaa turvapaikkaa, ja pakolaismaan, jotka kunnioittavat ihmisten arvokkuutta ja takaa laillisen maahanmuuton. Ja toiseksi meidän täytyy saada turvallisuutta ulkorajoilla ja sisärajoja ei kuitenkaan voida pois palauttaa turvallisuuden takaa. Siksi tarvitaan solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken, jotta voitaisiin taata yhteistyö kauttakulkumaiden kanssa, kuten Turkin kanssa. Ja tämän lisäksi meidän täytyy yksilöimä kaikki ne, jotka tulevat Euroopan unioniin ja identifioimaan myös ne, jotka täällä elävät, jotta voivat saada apua ja tukea, solidaarisuutta meiltä ja näin voidaan taata myös turvallisuutta kaikkien hyväksi. Me tarvitsemme yhteistä politiikkaa, yhteistä tulevaisuutta varten. Se ei välttämättä helppoa ole, koska ei ole kyse pelkästään Syyriasta, koska sen jälkeen tulee pakolaisia muualtakin. Herra puheenjohtaja, nyt on talvi lähentymässä, kuten Mars totesi joitakin aika sitten täällä ja silloin monet tiet sulkeutuvat ja varmasti tulee maahanmuuttua vähemmän, vähemmän pakolaisia, koska eivät pysty merta ylittämään. Ja sitten monissa maissa on sellainen vaikutelma, että kun ne eivät näe televisiotakaan, niin eivät ole mukaan pakolaisiakaan olemassa, mikä valtava virhe. Ja siihen ansaan ei saa langeta. Asia ei saa lykätä, koska keväällä se on vielä pahempi. Toimenpiteet on olemassa, herra Tusk Tehkää nyt niin, että jäsenvaltiot noudattavat myös päätöksiä. Jos me kerran tiedämme, mitä pitää tehdä, niin nyt on tullut korkea aika lopettaa puhumiset ja ruveta toimimaan. sd e, Seuraavaksi Rova Fajon SND-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. 100 000 pakolaista äh, tarvittiin ja muutama tuhat kuolemaa tarvittiin ennen kuin Eurooppa heräsi. Päätös, joka tehtiin jälleen siirtämisestä ja muutkin toimet ovat myönteisiä signaaleja, mutta tämänhetkinen tilanne on erittäin tärkeä testi. Se ei, se ei ole ainoastaan testi EUn olemassaololle, vaan sen tulevaisuudelle. Euroopan unionin täytyy löytää uusi tie kohti tulevaisuutta, jotta siitä tulee kilpailukykyinen ja vetovoimainen alue. Nytpä nähtäväksi jää, kuinka monet ja miten Eurooppa ähm, kohtaa äh, tämän maahanmuuttohaasteen ja nähtäväksi jää, mitkä jäsenvaltiot äh, haluavat vain hyötyä tilanteesta. Minä itse olen vierailut Slovenian pidätyskeskuksissa, talteenottokeskuksissa pikemminkin. Sloveniahan on vastaanottajamaa. Äh, tosiasia on se, että Euroopan unioni joutuu kohtamaan muutoksia tulevina vuosina, mutta maahanmuuttajat eivät niiden syy ole. Päinvastoin. Uskon, että maahanmuuttajat voivat olla hyödyksi demografisen muutoksenkin ikessämme, jos me niin haluamme. Me emme tietenkään halua palauttaa rajoja Schengenin alueelle. Slovenialaiset eivät Äh, myöskään halua, että eräänä kaudena päivänä äh, heräävät ja äh, rajalla on aita. Tiedän, että tämä oli jonkinlainen kokeilu, mutta se on herättänyt aika katkeria tunnelmia. Me emme enää halua Länsi-Balkanille samanlaista jännitystä kuin olemme siellä nähneet. Rajojen sulkeminen on aiheuttanut pelkoa ja taloudellista haittaa. Kiitoksia, Rova Fine. Seuraavaksi Edustaja Sile ESR-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää neuvoston puheenjohtajaa erittäin avoimesta puheenvuorosta ja myös siitä, että me pyrimme selvitymään tilanteesta myös kolmansissa maissa ja ulkorajoillamme. Euroopan komission ehdotuksessa korostetaan nimenomaan kiintiöiden ja pakollisten kiintiöiden jakamista on johtanut epäluuloisuuteen kansalaisten parissa toimilemme vastaan. Selviä jakolinoja on nyt syntymässä yhteiskunnissa. Me olemme nähneet myös, että pakolaiset eivät ne ole tyytyväisiä, koska toissijainen maahanmuutto on nyt tosi asia Tilanne varmasti johtaa myös syrjintä tavalla tai toisella. Minä haluaisin vastauksen komission puheenjohtajalta eräiseen kysymykseen, joka liittyy demokratiaan, teidän pitäisi myös varmasti antaa nopeasti vastaus siihen tilanteeseen, joka on nyt syntynyt Kataloniassa. Buongiorno, buongiorno. Hyvää aamupäivää kaikille. Jatketaanpa keskustelua. Sitten puheenvuoron saa Keller minuutti. Olkaa hyvä. Erfolge. Kiitoksia. Me puhumme menestyksistä. No hyvä on. Mutta kun tarkastelun loppu tulosta, sadat tuhannet pakolaiset ovat edelleenkin oman onninsa nojassa. UNHCR on jo vuosikausia pyytänyt lisää rahaa YK pakolaisjärjestö. Luvut ovat selkeitä muutokset selkeitä. Missä ovat sitten neuvoston päätökset, jotta vihdoinkin saataisiin myöskin laillisia maahanmuuttoväyliä aikaan, että ihmiset eivät olisi enää ihmisellä kuitenkin armeilla. Milloin tehdään päätös syvällisistä muutoksista niin, ettei pelkästään pistä hieman maalia vanhojen halkeamin päälle? Muut maata, muut ihmiset saavat hoitaa ongelman, näin ajatellaan. Nyt ollaan laatimassa erittäin vaarallista sopimusta liittoutumaan Turkin kanssa. Erdogan lupa huolehtia pakolaisista, mutta tämä tarkoittaa sitten, että häntä ei saa kritisoida kurjakysymyksissä eikä liisten vapautta koskevissa kysymyksissä. Herra Tusk, ei tämä ole siellä, niin europeista voisimme olla ylpeä. Emme suinkaan. Edustaja Vaksas, minuutti. Puhemies, kollegos. Niin, hyvät <clears throat> kollegat, arvon puhemies. Mm, miljoonien eurojen pikaapu, ratkaiseeko se kriisin? En usko. Niin kauan kun eurooppalaiset eivät näe konkreettisia tuloksia, joilla voidaan puuttua tämän tilanteen juurin ja syihin, niin ihmiset pysyvät epäluuloisina. Kun puhumme pakolaisten jälleen siirtämisistä, niin se ei riitä. Meidän täytyy paremmin pitää huolta ulkorajoistamme. Ne tietyt maat haluavat suojella ulkorajojaan, mutta niitä kutsutaankin Euroopan unionin vihollisiksi. Tämä on suoranaista kiristystä. Pakolaisaallot ja hyöyt ovat seuraavan kriisin alku. Me emme voi ratkaista tätä kriisiä, ellemme ole määrätietoisia. Euroopan unioni ei ole kellekään mitään velkaa. Me olemme avoimia vieraillemme, mutta ne, jotka yrittävät tulla ovista ja ikkunasta, niin heitä vastaan täytyy turvautua. Eh, Kiitokset ja edustaja Filimski. Anteeksi herra Vaksas, teillä onkin sininen kortti. Edustaja Coburnilta. Mitä tähän neuvoston kokoukseen tulee? Minun mielestäni tämä on jälleen kerran epäonnistuminen. Talous- ja rahapolitiikka ja Kreikan tilanne ja nyt sitten tämä pakolaistilanne jälleen kerran osoittaa, kuinka Euroopan unioni epäonnistunut toiminnassaan ja koko Euroopan rakenne on pielessä. Ensin sanottiin, että no otetaan kaikki. Tämä tarkoitti sitä, että miljoonat lähtivät liikkeelle. Ja sitten kaikki ei otetakaan. Ja sitten otetaan pakkokiintiötä, tai yritetään ottaa pakkokiintiötä käyttöön, niin että mailta viedään niiden viimeinenkin suvereniteetti. Ja toimitaan maiden tahtoa vastaan. Ja nyt sitten on tilanne, jossa Turkki pystyy kiristämään meitä pakolaisongelmalla, ja olemme tässäkin voimattomia. Tässä on ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Islaminen valtion asioita vastaan täytyy taistella ensinnäkin. Se, että venäläiset nyt sitten yhdessä amerikkalaisten kanssa pyrkivät toimimaan islamilaista valtiota vastaan, tämä osoittaa, että Arabian niemimaalle pois Afrikkaan ja muuallekin pitäisi luoda turvallisia alueita ihmisiä varten. Ihmiset täytyisi siis antaa apua ja turvaa ja auttaa heitä, mutta ei tämä tarkoita sitä, että he kaikki voivat tulla tänne Eurooppaan. Sosiaalidemokraatit ja vihreät ja konservatiivit tätä haluavat, mutta tämä ei kerta kaikkiaan tule toimimaan. Kiitos. Edustaja Golnish, minuutti. Le, le Conseil euh, européen... Euroopan neuvosto syyskuussa päätti ottaa vastaan 120 000 pakolaista jotka ovat ehkä poliittisia tai ei. Varmasti jotkut toki, mutta epäilemättä ei enemmistö kuitenkaan. Minä halusin nyt täällä käyttää hyväksi tätä puheenvuoroa puhuakseni kahdesta todellisesta poliittisesta pakolaisesta. Kahdesta todellisesta poliittisesta pakolaisesta, joille Eurooppa ei anna turvapaikkaa, jotka ovat ihan kiistattomia. Edward Snowden, Edward Snowden ja Julian Assange. Edward Snowden paljasti Yhdysvaltain tiedusteluohjelmat jotka ovat aivan epä, perustuslaillisia ja laittomia. Ja Edward Snowden ei saanut mitään turvapaikkaa muualta kuin Moskovassa 2013 Italia, Portugali, Espanja, Ranska sulkivat ilmatilansa presidentti Moralesin lentokoneelta, jotta Snowden ei sinne pääsisi. Ja sitten Julian Assange samassa jamassa, joka on pakolaisena Ecuadorin lähestystössä Lontoossa ja häntä yötä myöden valvotaan ja se on maksan veromaksajille Britanniassa kuusi miljoonaa puntaa, mikä häpeä tälle Euroopalle, joka vain on vasali Yhdysvaltainen vapaus Asausille ja Snowdenille. Honorevole Olbricht. Edustaja Olbricht, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä panie przewodniczący rady panie przewodniczący komisji! <clears throat> puhemies meillä on nyt edessämme <clears throat> melkoinen haaste euroopassa. se mitä te sanoitte ja se tapa jolla te puhuitte viittaa kyllä tilanteen vakavuuteen. me Euroopan parlamentin jäsenet ymmärrämme, että tilanne on erityisen hankala nimenomaan Euroopan neuvoston sisällä. Tässä meille välittyy sellainen viesti, että olisi tarpeen tehdä jotain sille, miten Euroopan unioni toimii. Teidän esityksenne dramaattinen sävy osoittaa, että emme voi jatkaa entiseen malliin. Kysymykseni tuskille on seuraava. Mikä on teidän kantanne toimivaltojen jakokysymykseen. Mitä jäsenvaltioiden pitäisi yhdessä tehdä ja mitä niiden tulisi tehdä erikseen? Mikä on Eurooppa-neuvoston tehtävä? Ovatko päätelmät sopimuksen mukaisia, vaikka eivät? Tässä tällä hetkellä meidän täytyy kyllä pohtia, mitä me teemme, koska tilanne on erittäin hankala. Edustaja Albrecht, olisi, edustaja Albrecht, teille olisi sininen kortti edustaja Etheridgeiltä. No, no, no, Etheridge, prego. Mikrofoni. Un momento. Hetkinen. Ennuste Etheridge saa puheenvuoron. <laughs> Thank you. You Kiitoksia. Te näette, kuinka innokkaasti haluamme esittää kysymyksiä. Kysymys on yksinkertainen. Voisitteko auttaa minua ymmärtämään, ketä nämä ihmiset ovat, joista me tänä päivänä puhumme? Ja mitä on tapahtunut? Kaikki puhuvat muutoksista, että ulkoraja pitää valvoa ja pitää varmistaa, että kaikki nämä valtavat ihmismassat eivät tule. Ketä he oikeastaan ovat? Pitäisikö sallia yhä yhemmän yhä enemmän ja enemmän ihmisiä tänne ja kannustaa tulemaan. Voisitteko kertoa, kenestä oikeastaan, kenestä tänä, tänä päivänä puhutaan? Minä en ymmärrä. Honorevole Albrecht. Edustaja Albrecht. Responde. Voi vastata. <clears throat> Pani pośle. Nie. Kiitoksia. Arvon kollega. Minulla ei ole aavistustakaan siitä, keitä nämä ihmiset ovat. Meidän täytyy tarkistaa asiaa. En minä voi teille yksinkertaista vastausta tähän kysymykseen antaa. Jotkut näistä ihmisistä täytyy ehkä pysäyttää. Meidän täytyy tarkistaa heidän taustansa. Ja meidän täytyy varmistaa se, ovatko nämä ihmiset aitoja pakolaisia, jos eivät, heidät täytyy palauttaa koti, koteihinsa. Kiitos edustaja Guerrero, puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti. Viime viikolla kävin Libanonissa ja Jordaniassa oman poliittisen ryhmäni valtuuskunnan jäsenenä ja myös osana humanitaarista apua. Me tapasimme YK-edustajia, jotka hoitavat pakolaisia, Palestiinan ja UNICEFin edustajien kanssa, niin ikään me tapasimme kansalaisjärjestöjen edustajia, ja myös viranomaisten edustajia, varsinkin Libanonin parlamentin puhemiehen tapasimme. Niin ikään me pääsimme pakolaisleireille Paranissa ja Satarissa. Molemmilla leireillä on 120 000 pakolaista, siis pelkästään kahdella, yksi Libanonissa ja toinen Jordaniassa, saman verran kuin on nyt täällä puheessa oleva luku. Kun ajatellaan niitä suosituksia, joita kuulin noissa kokouksissa, voin sitten yhteenveron niistä seuraavasta. Kyllä Euroopan täytyy olla mukana työstämässä ja Syyrian sota ratkaisemassa. Jos Syyrian sota päätyy Damaskokseen tai se voittaa ehkä sitten hallinnon voittoon, niin tulee miljoonia pakolaisia, jotka kiistelevät myös pääsystä Euroopan rannikoille että meidän täytyy totta kai Libanon Jordanian kanssa osoittaa solidaarisuutta. Jos nuo maat romahtavat, niin kyllä silloin romahtaa myös miljoonien pakolaisten tilanne, kun he lähtevät noista maista. Että meidän täytyy olla auttamassa sitä, ettei synny kolmatta intifaadaa, joka nyt on ehkä kehkeytymässä näinä hetkinä. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta myös Euroopan parlamentin suunnalta ja Euroopan unionin toimielimistä. Lopuksi meidän täytyy valistaa lapsia, auttaa kouluttamaan lapsia, jotka ovat pakolaisleireillä. Jos heitä ei auteta, ei vanhemmilla ole muutakaan vaihtoehtoa kuin tulla meidän rajoillemme. Kiitos. Kiitos. Edustaja Reero, teille olisi sininen kortti edustaja Koburnilta. Hyväksyttäkö edustaja Coburn, olkaa hyvä. Oletteko uh, samaa mieltä kanssani, herra Guerrero, että Eikö olisi parempi, että Euroopan unioni sen sijaan, että se raahaa ihmisiä Euroopan laidalta toiselle? Eikö se parempi, että Euroopan unioni kannustaisi kuwaitilaisia ja saudeja rakentamaan hyviä kunnollisia leirejä lähellä Syyrian ja Turkin rajoja. Eikö tämä olisi järkevä ratkaisu sen sijaan, että ihmiset rahataan Eurooppaan, Euroopan laidata toiselle? Täällä vain luodaan lisää ongelmia. Eikö tämä olisi parempi tapa toimia? Ettekö te ole samaa mieltä minun kanssani? Honorevole Guerrero. Edustaja Guerrero. Eh, Señor Coburn. Herra Coburn. No aika arvasta kuvittelen olevani samaa teidän kanssanne, mutta toteaisin kuitenkin, että me keskustelemme siitä, mitä me voimme tehdä, ei siitä, mitä muiden pitäisi tehdä. Velvollisuus on nyt meidän pelikentällä, meidän maissamme, minne he tulevatkin, ja siellä täytyy löytää ratkaisu. Ja sitten muut hoitakoot oman tonttinsa. Kiitoksia edustaja Trebesius. Minuutti. Maahanmuutto, aalto, vyöry yli Euroopan. Lehtitietojen mukaan jo pelkästään Saksaan on tulossa tänä vuonna puolitoista miljoonaa maahanmuuttajaa. Tämä luku ylittää kaikki aiemmat arvioita. Tämä osoittaa, että tilanne on joutumassa täysin pois hallinnasta. Sisäministeriöiden ja valtionpääministereiden päämiesten kokouksessa päätettiin 160 000 ihmisen kiintiöstä. Noista luvusta puhutaan, mutta mistä luvusta ensi viikkoina, ensi kuukausina puhutaan? Tulevina kuukausina puhutaan Rova Merkel. Tässä ollaan, vaikuttaa siitä, että Rova on miettinyt täysin todellisuuden tajunsa. Kunnat eivät enää pärjää tämän taakan ansa, kanssa ja ihmisten auttaminen rajoilla ja saksalaisten vieravaisuuskulttuuri on tässä haittomassa ilmaa. Meidän täytyy lähettää selkeitä viestejä sen osalta, että Eurooppa ei voi ottaa vastaan kaikkia, jo tänä päivänä suurin osa pakolaisista on UNHCRn hallitsemilla alueilla. Tämä olisi järkevämpää. Kaikkien pitäisi Euroopassa olla mukana varassa siitä, että ihmiset ovat siellä turvassa niin, että heidän ei tarvitse tulla sitten Eurooppaan. Edustaja Trevesius, edustaja Tredesius, teille olisi kysymys. Muistuttaisin kollegat, että on mahdollista sitten yksi sininen kortti per jäsen. Edustaja Gerig halusi esittää kysymyksen. No ne vielä Ei, Ai ette halunneetkaan. No sitten olkaa hyvä. Jaakonsaari. Puhemies, te puhuitte luon, ikään kuin luonnonvoimista, aalloista ja vyörystä, pakolaisista. Kyllä he ovat ihmisiä. Ja mainitsitte Saksan. Eikö olisi aika oikeastaan kiittää rouva Merkeliä ja Saksaa siitä, että heillä on enemmän hallussa tämä iso asia kuin monilla muilla mailla. yritetään organisoida työkortteja asuntoja toivottaa tervetulleeksi. löytäkää tästä asiasta edes jotain myönteistä. onorevole lambert ah, no, prego la risposta. Lambert, ei, ei ensin, mm, äh, Te sanotte, että meidän pitäisi olla kiitollisia Rova Merkelille, mutta rouva Merkel Merkelin ei olisi pitänyt näin tehdä. Hän ei koskaan kysynyt saksalaisilta, saksalaisten mielipidettä. Ja tämä on tämä asia, johon kerta kaikkiaan täytyy nyt puuttua. Lambert. Edustaja Lambert, minuutti. Prego. Thank you, President. Many people... Kiitoksia puhemies. Monet ovat puhuneet täällä ratkaisusta, mutta tarvitaan pitkän tähtäyksen ratkaisuja. Kuitenkin meillä on myös välittön kriisi, jota täytyy hallinnoida. Olen iloinen siitä, että UNHCR ja maailman elintarvikejärjestö ovat saaneet uutta rahoitusta, mutta on shokeraavaa, että niin monet jäsenvaltiot ovat leikanneet tukeaan maailman ruokaohjelmalta. Meillä on nyt alueita, joilla ihmiset elävät puolella dollarilla päivässä nämä jäsenvaltiot, erityisesti ne, jotka eivät ole halunneet osallistua solidaarisuusohjelmaan, heidän tulisi todellakin roikottaa häpeissään päätään, koska he aiheuttavat vain lisäkärsimystä ja ihmettelenpä, mikä, miten teillä menisi, jos yrittäisitte tällä rahalla elää ja tukea perhettänne. Olen myös yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat puhuneet Turkista. Se ei ole välttämättä mikään turvallinen kolmas maa kurdeille ja meidän tulisi tukea kurdeja Rotvanin alueella ja itse Turkissakin, koska kyllä Turkkikin on osa tätä ratkaisua. Meillä on myös haasteena se, että meidän täytyy toteuttaa ne päätökset, joita me teemme. Ja kun me puhumme säännöistä, ja meidän täytyy tehdä selväksi se, että sääntöjä on. Ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikilla kielillä on, kaikilla tarpeellisilla kielillä on riittävästi tietoa, eikä vasta sen jälkeen, kun Frontex ja muut ovat keskustelleet näiden maahantulijoiden kanssa. Kiitos. Honore. Kiitos. Edustaja Lambert, teille olisi kysymys edustaja Grappinilta. Olkaa hyvä. Onorevole, la sua domanda. Olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Kiitoksia, puhemies. Arvon kollegat, tilanne on kiireellinen. Olemme tästä samaa mieltä. Ihmiset täytyy auttaa muuttaa, koska ei ole kyse ihmisistä. Kysymyksiin seuraa, kun te katso, että neuvoston ja komission pitäisi selkeästi ilmaista, miten ratkaistaan ne syyt maahanmuuttoaaltoon, jotta eurooppalaiset voisivat jälleen kerran luottaa siihen tapaan, jolla nämä ihmiset otetaan vastaan. Komission tai neuvosto, neuvostolta on sen kysyä, kuinka voidaan ratkaista näiden ongelmien alku syyty. Kiitos edustaja Lambert, voi vastata. Kiitoksia. Mielestäni ihan hyvä kysymys. Emme me ole kuulleet juurikaan siitä, mitä tapahtuu rauhan aikaansaamiselle paikan päällä, niin että voidaan puuttua muihinkin taustalla oleviin kysymyksiin. Ajatellen demokratiaa, miten puututaan ilmastonmuutokseen tuolla alueella. Varmasti sekin on yksi epävakaat oleva tekijä siellä. Emme oikein myöskään puutu, kuten täällä todettiin, siihen, miten meillä olisi johdonmukaista politiikkaa hallituksia kohtaan, jotka sortavat omia ihmisiään ja pommittavat jopa ihmisiään. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Mak, minuutti. Olkaa hyvä. Ja tari od vás všech, kteří... Kiitoksia, puhemies. Nyt äh, on vaadittu sitä, että maahanmuuttajat äh, jaetaan uudelleen. Ja te katsotte, että te, teillä on oikeus sanoa, että ne maat, jotka kieltäytyvät ottamasta pakollisia vastaan, ovat barbaria, mutta miltä moraaliselta perustalta te tämän sanotte? Miten te voitte arvioida muiden moraalia? Tämä on pakkosolidarisuutta, ei tämä ole todellista solidarisuutta, mitä te vaaditte. Ensinnäkin te olette, olette itse olet mukana vaikuttamassa Libyan ja Syyrian tilanteeseen, ja sitten te houkuttelette maahanmuutta Eurooppaan, niin sitten haluatte väkisin jakaa maahanmuuttajatta neuvoston enemmistöpäätöksellä. Sillä te yritätte ihmiset tamat pakottamaan, pakottamaan ottamaan vastaan maahanmuuttajia. Minä uskon, että Puolan vaaleita tulevat johtamaan hallitukseen, joka toimii Tsekin, Slovakian ja Unkarin maan rinnalla vastustamassa näitä kiintiöitä. Edustaja Atkinson, minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Task puhui kaikista maahanmuuttajista, ikään kuin he olisivat pakolaisia. Eivät välttämättä kaikki ole. Jotkut ovat, jotkut eivät, jotkut ovat äh, taloudellista syystä maahanmuuttajia. Äh, nytkin äh, Kalen kautta äh, oli tulossa ihmisiä äh, UKH. Äh, pelkään kyllä britti brittiläisten puolesta, turvallisuuden puolesta. Joukossa voi olla jihadisteja ja muita. Nyt minä toivon, että ranskalaiset viranomaiset tekisivät jotain. Tehkää jotain, kontrolloikaa näitä laumoja. Ja kun niin teette, niin muistakaa, että ne maahanmuuttajat, jotka taikka äh, tulevat luvattomasti äh, maahan taikka äh, tulevat rekoissa maahan ovat rikollisia. Me voimme tietysti jotain tehdä. Dublinin asetuksen perusteella voimme ottaa talteen ja palauttaa ihmisiä. Unkari on osoittanut johtajuutta, on ryhtynyt kunnon toimiin. Täällä puhutaan solidaarisuudesta, mutta muiden maiden tulisi noudattaa Unkarin mallia. Tämän mm, Eurooppamme johtajat osoittavat ikään kuin avoimia kutsuja maahanmuuttajille. Eipä ihme, että heitä tulee niin paljon. Meidän tulisi todella valvoa rajojamme. Tämä suur. Herra suur. olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät puheenjohtajat. Nyt tämä on osoitettu. Jäsenvaltiot hoitakoot suurimmatkin, jotka ovat Schengenin ulkopuolella, mutta eivät ne kuitenkaan pysty hoitamaan pakolaisia ongelmaa. Nyt on panikissa tehty ratkaisu siellä se on täällä, mutta se on aika naurettaa verrattuna siihen, mitä on tarve. Joskus aika kammottavaakin. Nyt tässä on kaksi virhettäkin tehty. Ensinnäkin kuvitellaan, että kansanvaellus, joka kohdistuu Eurooppaan, johtuu Syyrian sisällissodasta ja päättyisi siis sen sodan päättymisen myötä. Vuosien ajan Afrikka, lähi Aasia on ollut lähteenä kokonaisille perheille, kymmenen tuhansille miehille, jotka ovat elämänsä uhalla lähteneet. Aikaisemmin Sisiliassa on nähty näitä tapauksia, Kanariallakin on, ja Seutas ja Meliassa on nähty tapahtumia. Me tarvitsemme kunnollisen vastauksen tällä vuosisadalla tähän virtaan ja kat, mitä epätoivoa syntyy näillä väylillä, kun ihmiset lähtevät kotoa. Toinen virhe oli se, että kuviteltaisiin, että turvapaikanhakijoiden jakaminen, vaikka se tuskallisesti päätös syntyykin, ratkaisisi ongelmaan. Se on vain pieni alku kokonaisvaltaiselle turvapaikka- ja pakolaispolitiikalle ja asianmukaiselle ulkopolitiikalle, jota koko Eurooppa tarvitsee. Komissio on oikeassa, kun se on nyt aloittanut luomalla perustan. Euroopan neuvosto tekisi vakavan virheen, jos se veisi tätä loppuun. Kiitos. Edustaja Guillaume, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että 23. päivän Ähm, neuvosto äh, saattoi äh, tehdä hyviä päätöksiä, samoin kuin edellinen jäi neuvostonkin kokous, äh, mutta nämä päätökset täytyy asettaa paljon laajempiin konteksteihin. Me emme saa menettää näkymää, me emme saa, me, me emme saa menettää tätä laajempaa näkymää, emme saa unohtaa metsäpuilta ja meidän täytyy tehdä pitkän tähtäyksen suunnitelmia. Kysymys maahanmuuttopolitiikka on toimivaa kriisi, ei ole ollut toimivaa kriisitilanteessa. Ja eikö meidän tulisi ehkä paremmin yhteisöllistää päätöksiä? Toinen kysymys liittyy näihin operatiivisiin toimiin ja rahaan, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen kustannuksiin. Oletteko te se mieltä, että me voimme edelleenkin jatkaa tämän politiikan kehittämistä tämänhetkisen budjetin turvin? Ja kun puhutaan ulkorajoista, ajatellaan niitä ihmisiä, jotka tulevat kolmansista maista ja tarvit, ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa, niin miten me voimme yksilöidä nämä potentiaaliset avun tarvitsijat? Kiitoksia, Rova Guillaume. Teille olisi kysymys. Edustaja Wienberg, olkaapa hyvä, kysykää. Kiitoksia kovasti puhemies. Puoluehan sen puolesta, että pakolla jaettaisiin 6000 pakolaista. Siksi minä kysyisin teille, kun kiintiö loppuu näiden kohdalla, jotka on ylin henkensä uhalla, niin 500 000 lisää on tulossa. Mihin kiintiö enää riittää? Mitä sinun puolueesi on aikonut tehdä tälle puolelle miljoonalle? Haluaisin vastauksen tähän, kiitos. Madame Guillaume. Rova Guillaume, olkapa hyvä. Rova Wimberg. Liipivaliokunnan lukuisissa kokouksissa kantani koskaan järkähtänyt. Tämä on asia, joka täytyy käsitellä nopeasti. Ja se politiikka, mitä tällä kerralla harjoitamme, on keskipitkän ja myöskin pitkän välin politiikka. Meidän täytyy puuttua ongelmien niiden lähteillä. Ja meidän täytyy toimia juuri lähtömaissa. Ja myöskin kotouttamistoimet ovat tarpeellisia. Olemme täysin eri mieltä siitä, mitä mieltä te olette kotouttamispolitiikasta, koska tehän ette sellaista halua ollenkaan. Sulik. Kiitoksia. Sitten edustaja Sulik. Minuutti, olkaa hyvä. Joachim Zoma hat man für dieses Jahr mit Kesällä 800 000 pakolaista on tulossa Saksaan. Nyt arviot ovat puolentoista miljoonan luokkaa tänä vuonna. 700 000 ihmisen ero menee Angela Merkelin vastuuntomien puheiden piikkiin ja hänen politiikkaansa syytä tämä on. Rova Merkel on todennut, että Dublinin sopimus ei enää päde. Hän on tällä loukannut Saksan perustuslakia. Tähän hänellä ei ole lupaa. Suurin osa ihmisistä, jotka tulevat Saksaan, on ma- taloudellisia maahanmuuttajia, eivät ole mitään sotapakolaisia. Jos siis joku matkustaa neljän tai viiden turvallisen maan kautta, ei enää pakene mitään sotaa. On suorastaan haihattelua kuvitella, että nämä maahanmuuttajat tekisivät Saksassa töitä maksaakseen saksalaisten näkeitä. Saksan vähimmäispalkka on tässä liian suuri este. Saksa voi tarvita pelkästään sosiaalitukia. Rova Merkel tuntuu unohtaneen sen, ketkä ovat häntä hänet valinneet tehtävänsä, ketä hänen pitäisi suojella. Hänen pitäisi pikemminkin lopettaa tämä ihmisten valtava Tuolla Australia on jo tämän tehnyt. Jolie. Jolie. Minuutti, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Herra puhemies, Euroopan unionia ei ole olemassa. Sellaisena kuin minä sen ymmärrän tai toivoisin sen olevan yhteisenä, avokettisenä loistaa poissaoloaan. Sen minä ymmärrän ainakin syyskuisen patettisen neuvostokokouksen jäljeltä. Minä haluaisin, että Euroopan parlamentti äänesti kuitenkin sen puolesta, että meillä olisi sisäisiä siirtoja varten tilapäinen mekanismi ja komissio puheenjohtaja joukkoinen tekee uudestaan työtä, että voitaisiin arvokkaalla tavalla puuttua pakolaiskriisiin. Jäsenvaltiot sen sijaan käyttäytyvät kuin laskelmoivat kaupankävijät ja jopa uhkaillen. Me tiedämme, mitkä ratkaisut ovat ainakin osittain. Kollegat ovat niitä tuoneet täällä esille. Ennen kaikkea tässä tarvitaan urheutta ja poliittista tahtoa. Kreikan kriisin jälkeen pakolaiskriise vie yhä etelämme Euroopan unelmaa. Mutta hyvä neuvoston väki, älkää lykätkö kauemmas enää kansalaisia ääriliikkeiden syliin. Meidän täytyy tarjota Euroopan unionia myös toivoana. Madame Jolie. Rova Jolie, teille olisi kysymys. Edustaja Carver, olkapa hyvä. Thank you, madam. Kiitoksia, Rova Jolie. Te sanoitte, että Euroopan unioni ei, Euroopan unionia ei ole olemassa sellaisena kuin te haluaisitte sen olevan. Eikä tämä vain korosta sitä ongelmaa, joka liittyy tähän utopiaan. Elämä on sellaista kuin se on, halusitte tai ette. Meillä on aina kuitenkin kansalliset intressit sydämissämme. Jos olette re- rehellisiä, niin eikö tämä ole hölmä suunnitelma ylipäänsä? Edustaja Jolie, olkaa hyvä. La crise des réfugiés kriisi ja maailman kaauksen seuraukset ja meidän ulkopolitiikkamme seuraukset, tai se, ettei ylipäätään ole ulkopolitiikkaa. Ja meidän täytyy nyt tässä välittömässä tilanteessa hoitaa tämä hätätilanne. Ja kuten kollegani totesi, on häpeällistä, että jäsenvaltiot ovat vähentäneet kehitysapuaan ja humanitaarisen hätäavun varatkin ovat Humanitaarisen ohjelmalla ei ole enää keinoja ruokkia ihmisiä leireillä. Se on se häpeä. Mayer. Edustaja Mayer, minut, joka hyvä. Puhemies, diktatorisella tavalla Bryssel on päättänyt, että Euroopan unionin Euroopan on yksi suuri pakolaiskeskus sadat tuhannet ihmiset ovat täten päässeet Eurooppaan etsimään luksuselämää. Nyt pitäisi toimia täysin päinvastoin. Yli 600 000 turvapaikanhakijaa on tänä vuonna jo tullut laittomasti Eurooppaan. Ja nämä niin sanotut syyrialaiset pakolaiset ovat syyllistyneet jo raiskauksiin ja muihin rikoksiin. Euroopan unionin pitäisi olla demokraattinen alue, jossa vapaus ja turvallisuus ovat päällimmäisenä. Yli 60 prosenttia alkomaalaisista katsoo, että Euroopan pitäisi ottaa enää lisää turvapaikanhakijoita. Tämä täytyy saada tyrehdytettyä tämä virta. Massa maahanmuutto täytyy estää. Nyt on tullut raja vastaan. Yhtäkään turvapaikanhakija ei pitäisi enää hyväksyä Eurooppaan. Raja täytyy pistää kiinni ja tämä pakolaisvirta täytyy kerta kaikkiaan tyrehdyttää. Eh, Edustaja Mayer, teille on kysymys. Edustaja Urban Crespo, olkaa hyvä. Tua domanda. Llama la atención la Todellakin minun kiinnitti huomiota se, miten vähemmillisesti puhuitte täällä kits, vitsauksesta, tsunamisesta, valtauksesta. Te ruokitte ulkomaalaiset vihollis, vihamielisyyttä ja rasismia ihmisiä kohtaan, jotka tulevat paeten kurjuutta ja pommeja. Eivät ole niin sotaisia kuin ovat ne maat, jotka ovat noudattaneet kuripolitiikkaa, mutta kun sitten puhutaan pelkästään solidaarisuudesta, vastaanottamisesta ja ihmisoikeuksista, niin te puhutte vitsauksesta. Ettekö usko, että te oikeastaan vain tuhoatte eh, arvojen Eurooppaa ja haluatte luoda ulkomaalaisvihamista Eurooppaa. Grazie. Prego, onore... Kiitoksia edustaja Maier. Ja die over Nämä kontit liittyvät äh, rasismiin ja muukalaisvihamielisyyteen. Jätän ne nyt sivun. Onko teillä mitään ajatustakaan siitä, missä Alankomaat ovat. Ei Alankomaat eivät ole lähelläkään Turkkia eikä välimerellä siitä huolimatta maahanmuuttajat tulevat sinne. Pitäisi pikemminkin mennä lähimään, lähimpään turvalliseen maahan, eli Alankomaihin. Eivät he etsi turvallisuutta, he etsivät pikemminkin ilmaista kotia, ilmaista rahaa ja ilmaista hoivaa. Ja te tieten tahtoin sitten alistatte omien maiden kansalaiset tälle katastrofille. Giannis. Edustaja Kefalo Jannis Puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan epäilemättä Euroopan unionin on otettava vastaan suuria määriä turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Tämä kriisi on eurooppalainen ongelma, siksi tarvitaan eurooppalainen ratkaisu myös siihen solidaarisuuteen perustuen, ja siinä meidän täytyy olla vastuuntuntoisia. On aivan välttämätöntä antaa tukia niille valtioille, jotka ovat eturintamassa Italialle, Kreikalle ja Maltalle. Tästä syystä myös tekninen ja rahoituksellinen tuki on tarpeen näille valtioille. Lisäksi tarvitaan rahoitustukea niille henkilöille, jotka ottavat vastaan pakolaisia tai maahanmuuttajia. Jos ajatellaan Kos-saarta esimerkiksi, meillä on hyvä esimerkki tästä leipurista, joka on symboloinut vastaanottamista. Meidän täytyy olla aloitteellisia ratkaisuja etsittäessä. Meidän täytyy keskittyä myös kauttakulkumaihin, kuten Turkkiin. Lisäksi puuttua myös tilanteeseen alkuperämaissa. Jos ajatellaan operatiivista tasoa, niin meidän täytyy myös kohentaa rajavalvontaa, operaatioita rajoillamme – vahvistaa Frontexia. Tahtoa toki kyllä on ja valmiuksiakin, mutta meidän pitäisi löytää nyt keinomme puuttua kriisiin. Minä kyllä luotan teihin, puheenjohtajat Juncker ja Tusk, ja varmasti Euroopan unioni tekee sen, mikä sen kuuluukin tehdä historian pohjalta. Oli. Edustaja Kefalo Jannis. Kefalo Jannis, teillä olisi kysymys teille edustaja Vavstovskilta. Kysykääpä kysymyksenne. Kiitoksia puhemies. Halusin esittää kysymyksen herra Lamassuurille, mutta niin ikään haluaisin äh, esittää tässä yhteydessä kysymykseni. Äh, Anteeksi, me nyt ymmärsimme täällä, että halusitte esittää kysymyksen Edasto Kefalo Jännikselle, jolla nyt pahoillani, mutta mutta totesimme, että yksi kortti per jäsen. Eh, col consiglio di settembre. Syyskuinen neuvoston päätöstä myöten työ alkoi ja nyt täytyy konkreettisesti toimeenpanna se järjestelykeskukset, identifioinnit, kysymysten nopea käsittely, sisäiset siirrot ja palauttamiset kaikki yhdessä, koska tämä kaikki liittyy yhteen. Me tarvitsemme tehokasta Eurooppaa, joka kunnioittaa humanisuutta ja oikeuksia näiden ihmisten kohdalla. Puheenjohtaja Juncker, yksi kysymys. Kiitos ensinnäkin päättäväisyydestä ja sitä vakaumuksellisuudesta, jolla te olette toimineet. Jatkakaa niin. Puheenjohtaja Tuus kaikella kunnioituksella, mutta ilman, että me halusimme vähän päättäväisempää roolia teiltä koko neuvostoltaan jota te vedätte, kun ajatellaan mikä vastuu teilläkin on, ja puhutte itsekin vastuusta ja solidaarisuudesta, sitä ei ole nähty, ja nyt on teidän tehtävänä ne viedä neuvosto eteenpäin. Tässä, jos ajatellaan tiettyä Salomonin sävyä teidän puheenvuorossa, niin ehkä se osoittaa vastuunkantoa, mutta Italia ja Kreikka puolestaan ovat niiden maiden jokaisen, joita ette välttämättä mainitut, ja sitten jotkut, jotka pystyttävät muureja ja menevät taaksepäin ajassa, eikä halua tätä Eurooppaa, jota tekin halusitte puolustaa. Siksi minä kysyn teiltä, kun kuulutaan siitä, kuulla siitä, että Italo oma vastuunsa. Me olemme valinneet pelastaa eh, ihmisiä, ottaa sylimme lapsia, miehiä, naisia. Samanlaisia kuin olette te ja minäkin. Edustaja Toija ja sitten edustaja Uleviiv. Az európai... Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni perustettiin, jotta saataisiin piste satojen vuosien sotimiselle, kilpailulle, veriselle kilpailulle kansojen kesken. Haluttiin unioni, joka perustuu yhteistyön solidarisuuteen ja yhteisiin arvoihin. Meillä on 500 miljoonan unioni. Kyllä meidän täytyy pystyä kohtaamaan tämä maahan muuttokriisi, jos siis unioni on. Mutta äh, tämä unioni on sairas. Ja jos on sairaus, äh, se tarkoittaa sitä, että Euroopan unioniin on iskenyt virus. Ja tämä virus on eh, sellainen, joka aiheuttaa poliittisten johtajien itsekkyyttä, poliittista, poliittista pelailua. Arvon Juncker, me jo ennen kesää sovimme tietyistä asioista. Annoimme lupauksia uusista toimista. Missä nämä toimet viipyvät? Eihän Unkari ole muuten, Unkarissa ole kyse pelkästään Orbanista. Unkarissa on myös kymmeniä tuhansia siviilejä, ihmisiä. Osa heistä ovat myös täällä vieraana tänään. He ovat Euroopan tulevaisuus. No way. Edustaja Uihelei, teille olisi kysymys. Edustaja Morvailta, olkaa hyvä.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 maahanmuuttopolitiikka on sellaista, että pitäisi ymmärtää paremmin, että ihmisiä, jotka asuvat raja-alueilla, heillä on todellakin ollut rankkaa maahanmuuttovirtojen vuoksi. Uskon, että teidän paikallinen asiantuntija, paikalliset asiantuntijat auttaisivat tekemään parempia päätöksiä. Olkapa hyvä, vastatkaa. Tosiaankin, 12 vuoden ajan minä olin Unkarin parlamentin jäsen ja jota edustin on todellakin yksi tämän kriisin hotspot. Minä itse olen asunut muutaman kilometrin päässä sieltä, mihin Orban alkoi rakentaa aitaa. Ja te, edustaja Morva, tiedätte kyllä oikein hyvin, että Unkari olisi voinut käsitellä tätä ongelmaa aivan eri tavalla jos Orbanin poliittista kampanjointia, jos se ei olisi ollut sellaista kuin se, ja jos teidän äärioikeistolainen puolueenne Fides äh, ja sen äh, voimat eivät olisi äh, mustanneet meidän mainettamme. Minu... Edustaja Anna Gomes, minuutti. Puheenjohtaja Tusk. Eurooppa-linnoitusta me olemme ilmeisesti nyt pystyttämässä, vaikka ei se meitä suojele miltään. Tästä on puhuttu pitkään neuvostossa. Meidän pitäisi puhua solidaarisuudesta, ei vain pakolaisvirroista. Meidän pitäisi löytää laillisia keinoja ja väyliä, että me emme vain salakuljettajia rikastuttaa, eikä käydä sotilaallisideologista keskustelua, ajatella Libyaa, ISISiä ja niin edelleen. Meidän pitäisi käyttää rahaa nimenomaan siihen, että voitaisiin kouluttaa nuoria ja lapsia pakolaisleireillä. Se olisi hyödyllistä. Meidän ei pitäisi vain tukea nationalistisia voimia, jotka hajottavat Eurooppaa. Me tarvitsemme koordinoitua lähestymistapaa eikä, ja luopua eurooppalaisista arvoista. Ja meidän pidä puhua myöskään pakolaisturismista, koska se halventaa ihmisarvoa. Me tarvitsemme synergiaa valmiuksien koordinointia, yhteistä politiikkaa. Ja sitä emme ole kuulleet neuvostolta juurikaan, että me tarvitsemme enemmän unionia, ei vähän siis enemmän hallintoa. Kiitoksia. Rouva Gomes, teille olisi kysymys. Kelpaako edustaja Weigelilta? Alkaa hyvä kysykää. Spoštovana kolegica, midva... Arvon kollega, me useinkin puhumme kansainvälisistä ongelmista, Hyvin paljon spekuloidaan sen suhteen, miksi ihmiset lähtevät pakoon. Suurin osa pakenee väkivaltaa ja sotaa. Kaikkien pitäisi tämä ymmärtää, varsinkin kun on kyse Syyriasta. Eikä nyt ole tullut aika, jolloin Euroopan pitäisi uudelleen muistaa velvoitteensa pitää yllä rauhaa, eikö Euroopan pitäisi toimia voimakkaammin sen puolesta, että kansainväliset ongelmat ratkaistaisiin rauhanomaisesti. Meidän täytyy antaa rauhalle mahdollisuus. Prego, onorevole Gomez. Edustaja Gomez. My uh, dear... Olet oikeassa, hyvä ystävä, mutta juuri siksi kysy, pyysinkin, että hallitukset alkais, e- e- lakkaisivat boikotoimasta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja puolustuspolitiikkaa, koska vain koordinoimalla toimiamme voim, toimimalla voimme saada Syyrian sodan loppumaan niin, että siitä ei tule Assadin voittoa. Ja meidän täytyy myös Peshmergeri ja siis Pohjois-Irakia täytyy auttaa, koska tällä hetkellä jos me autammekin, niin teemme sen erittäin epäkoordinoidusti ja silloin me aiheutamme pettymyksen myös omille kansalaisille, koska me emme puutu niihin syihin, miksi ihmiset pakenevat. Muistutan vielä kollegoille, että aamupäivän pääteksi toimitamme äänestykset. Tämän keskustelun jälkeen tulee vielä toinenkin keskustelu Eli pitääpä kiinni puheajoistanne, jotka teille on osoitettu. Edustaja Riides, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Nyt on meneillään humanitaarinen ongelma. Ja meidän täytyy pelastaa ihmiset ensinnäkin merihärästä. Kuinka turvallisuus voidaan taata ja näiden ihmisten suojelu, mikäli emme taistele ensinnäkin isisiä vastaan – Tämä on huomatus myöskin herra Tuskin suuntaan. Eurooppalainen omatunto edellyttää sitä, että autamme näitä pakolaisia, mutta sitä ennen meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta he ylipäänsäkään eivät joudu pakolaisiksi. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä taistella ISISiä vastaan ja myöskin toimia Assadin hallitusta vastaan tietystikin. Kyse on hallituksesta, tai Turkissa on hallitus, joka luo myöskin ongelmia Kurdistanissa. Kyproksen miehitys jatkuu edelleenkin. me kuitenkin, että Turkin, Turki täytyy nähdä kumppanina, mutta vähintäänkin turkkilaista pitäisi lopettaa kurdien pommitus. Euroopassa me noudatamme samoja periaatteita ja arvoja. Edustaja Pitsula, minuutti. Kiitoksia puhemies. Juncker, kun esititte ohjelmaanne, sanoitte, että EU koostuu 29 jäsenvaltiosta, eikä tämä alue ole mikään äm, yhtenäinen alue. Meillä on myös monia pakolaisia. Tällä hetkellä ei enää ole paikallisia tai alueellisia kriisejä. Kaikki kriisit ovat potentiaalisesti globaaleja, niin on myös tämänhetkinenkin. EU on sisäisesti jakautunut vain viisi jäsenvaltiota hyväksyvät leijonan osan pakolaisista tai ottavat vastaan. Ja tämä osoittaa sen, että EUn toimielimet saattavat ehkä toimia hyvin normaalioloissa, mutta poikkeuksellisissa eivät toimi. Kroatia on ollut alttiina pakolaisvirroille. Me olemme saaneet kärsiä muiden valtioiden härnämisestä ja jopa aitojen pystyttämisestä. Herää kysymys, minkälaisen imakon haluamme antaa maailmalle itsestämme? Kiitoksia. Teille olisi kysymys. Minusta ja Pitsula Ai ei ollutkaan. Pablo Iglesias, kaksi minuuttia. Vähän aikaisemmin piti kyllä, mutta saa puheenvuoroja. Kiitoksia tässä. Kammattaa, kun kuuntelen joitakin puheenvuoroja täällä. Tässä puhun vitsauksesta. Ja tässä se sekoitetaan terrorismi, maahanmuutto, turvallisuus. Mielestäni tässä loukataan parlamentissa demokratiaa, joka näin puhuu, niin arvioi myös ihmistä ja kertoo itsestään paljon tässä puhutaan ihmisyksilöistä, jotka sotaa ja hätää pakenevat. Ja todellakin täytyy miettiä tätä roskapuhetta. Se on todellakin tekopyhäkin. Kukaan ei sano täällä, että Euroopan ulkopolitiikka viimeisen 15 vuodenkaan olisi mukaan aiheuttanut nyt näitä kriisejä. Kukaan ole sanonut, että me ollaan käyttänyt enemmän rahaa aitojen pystyttämiseen kuin pakolaisten auttamiseen. Kukaan ei sano täällä, että nimenomaan Dublinin asetus, jos olisi poistettu, olisi auttaneet meitä pelastamaan ihmisiä, lapsia kuolemasta, auttamaan myös kauttakulkumaita, koska nyt se ei onnistu. Totta kai että tässä roskapuheessa olisi syytä välttää näin suurta tekopyhyyttä. Honorevole Iglesias. Perusta Iglesias, teillä olisi kysymys. Honorevole Iglesias. Honorevole Iglesias. Perusta Iglesias, teillä olisi kysymys. Da parte dell'onorevole Lebreton. La... Le Breton, Prego. Merci euh, d'accepter ma question. Euh, chers collègues. Hienoa, mitä hyväksytte kysymykseni. Minua hieman yllättää se, että te kannatatte joitakin kovalian kannattajia Euroopassa. Tämä on tär- liian tärkeä aihe, jotta tässä tällaiset asiat voisivat olla päällimmäisenä. Te ette voi kiistää sitä, että kyse on valtavaisesta maahanmuuttoalasta ja se on muuttamassa suuremmaksi, mitä kukaan voi edes kuvitella. Tämä johtaa rasismia ja xenofobian, mikä on huolestuttavaa. Ettekö te usko kaikilla kunnioituksella, että tässä on syytäkin olla huolestuneita joissakin valtioissa? Ja eikö ole ihan asianmukaista, että jotkut maat pyrkivät vähentämään maahanmuuttajien tulvaa? eikö tässä, tässäkin suhteessa pitäisi tehdä työtä, jotta voitaisiin pakolaisia auttaa heidän lähtömaissaan paikan päällä sen sijaan, että heidät kaikki kutsutaan tänne, niin kuin Merkel on tehnyt. Edustaja Iglesias, olkaa hyvä. Te olette eurooppalainen. Ehkä teidän isoisänne ja minun isoisänne oli ikävä onni lähteä maastaan ja sitä roskaa, joka kohdistui heihin ikään kuin vitsauksena, ei heitä käsitellä niin. Jos meillä on pakolaisongelma Euroopassa, niin se liittyy meidän valtioiden ulkopolitiikkaan. Ja se, että tässä puhutaan kammottavasta egoismista, joka on todella röyhkeää, ja se ei vie eteenpäin meidän yhteisesti rakentamamme demokraattista Eurooppaa. Kiitoksia edustaja Iglesia, ja nyt ennen kuin kuulemme puheenjohtajilta Juncker ja Tusk on meillä keskustelu ilman puhujalista. Tässä näettekin aika moni on pyytänyt puheenvuoron mahdollista, ei tietenkään ole antaa kaikille puheenvuoroa, vaan yksi per ryhmä, kun katsotaan kelloakin, mihin ollaan nyt päädytty. Ensimmäiseksi Bokovic, minuutti, ja pitäkääkin kiinni puheenajoistanne. Hyvät kollegat, Euroopan ei tarvitse kantaa vastuuta koko maahanmuuttokriisistä. Eurooppa ei aiheuttanut tätä kriisiä, se saattaa olla osa ratkaisua. Eurooppa ei ole potilas, vaan lääkitsijä. Tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain ja näitä eroavaisuuksia tulee kunnioittaa. Meidän täytyy puhua tästä asiasta myös tässä parlamentissa. Tämä tämänhetkinen tilanne johtuu eri valtioiden hallintojen kaatumisesta. Hallinnot on korvattu sellaisilla dikto, diktaattoreilla, joilla ei ole mitään käsitystä historiasta ja inhimillisestä elämästä. Tämä on se asia, johon täytyy ensin puuttua. Meidän täytyy saada järjestystä näihin maihin. Se on ainoa keino saada aikaan rauhaa. Meidän on ymmärrettävä se, että maahanmuuttokriisi tulee jatkumaan Afrikan väestönkehityksen vuoksi. Me tarvitsemme pitkän tähtäyksen ratkaisuja, kestäviä ratkaisuja, mutta nyt meidän täytyy ratkaista ongelmat täällä maaperällä. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Jufridelle. Olkaa hyvä minuutti. Subito dopo la decisione heti Euroopan neuvoston päätelmien jälkeen kysyn, mitä me olisimme voineet e, selittää tätä tilannetta Euroopan kansalaisille. Meidän täytyy kunnioittaa Euroopan arvoja. Euroopan parlamentti on usein ilmaissut oman kantansa ja sanonut, että eh, ne toimet, joihin olemme ryhtyneet, ovat vasta ensimmäisiä askeleita, koska tässä on kyse sellaisesta prosessista, joka on pitkän tähtäyksen prosessi. Meidän täytyy eh, saada aikaan muutoksia. Meidän täytyy ymmärtää se, että ne eh, muutokset, geopoliittiset muutokset, jotka ovat johtuneet nyt tähän maahanmuuttokriisiin, ne ovat sellaisia, että niitä ei voida enää peruuttaa. Ja se on otettava huomioon. Meidän täytyy pohtia tilannetta koko Euroopan unionissa. Ja vaikka tällä hetkellä tietyillä mailla onkin aika tiukat linjat, meidän täytyy kuitenkin mm, ajatella asioita yhdessä. Kun, Euro, kun Juncker puhui Euroopan unionin tilanteesta, niin hän todella sanoi, että meiltä puuttuu Eurooppa, ja se on totta. Marias, teillekin minuutti. Puhemies, sadat tuhannet pakolaiset ovat tulossa Eurooppaan Kreikan kautta. Meidän on suorastaan mahdotonta kantaa tätä taakkaa. Meillä on yli 260 000 pakolaista jo. Nyt täytyy ryhtyä toimiin. Ensinnäkin meidän täytyy rauhanomaisesti pyrkiä ratkaisemaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan konflikteja. Lisäksi meidän täytyy puhua Turkin kanssa ja sanoa, että Turkki ei voi enää käyttää pakolaisia kiristyskeinoja. Dublinin säännöksiä täytyy uudistaa. Lisäksi tarkastella taakanjakoa kaikkien jäsenvaltioiden kesken, ottaen huomioon kunkin maan pinta-ala ja PKT. Kreikan kaltaisia maita täytyy tukea myöskin rahallisesti ja ulkorajojen valvonta täytyy varmistaa. Lisäksi täytyy varmistaa, että kun ulkoraja Kreikassa valvotaan, Kreikka toimii tässä yksin, omais, yksin valtaisesti, suverenisti ja että Turkki tässä toimii asianmukaisesti myöskin. Seuraava puhuja, en tiedä äänsinkö oikein, oli niin vaikea nimi. Tusk. Puhemies, hyvä Tusk. Te puhutte vain YK käytävistä, mutta me, meitä kauhistuttaa se, että eri maiden teillä kuolee vanhuksia ja lapsia. Tämä on poliittista narsismia, kabinettipolitiikkaa, kun mietitään meidän mainettamme, kun tehdään virheitä virheiden perään, ei niinkään parlamentti eikä komissio. Ja komissio on kertonut, miten saada aika kokonaisvaltainen suunnitelma ja herra Tusk. Ja minä nyt puhun teille, te ette ole toiminut neuvostossa ja ette te olette toteuttaneet etiikkaa, vaikka usein sitä puhutaan. Herra Tusk, me tiedämme, että teitä kiinnostavat ulkorajat, ei teitä kiinnosta solidaarisuus, jota me rakennamme Euroopassa tai meidän arvojamme, eikä se, että oltaisiin tehokkaita. Valitettavasti näin on. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Edustaja Grisogonos, olkaa hyvä minuutti. Kiitoksia puhemies Mehän keskustelemme jälleen kerran tästä samasta asiasta tässä parlamentissa. Me keskustelemme maahanmuuttokriisistä ikään kuin se, että tällainen pakolaisten määrä olisi jonkinlainen luonnon ilmiö, kuten auringonpaiste tai sade, mutta ei se ole mikään luonnollinen ilmiö, vaan se on sodan seurausta. Syyrian sota on jatkunut nyt viisi vuotta läntisillä mailla on oma vastuunsa kannettavanaan tässä sodassa. Tietyillä jäsenvaltioillakin on oma vastuunsa kannettavanaan. Miksi? Siksi, että nämä maat haluavat tuputtaa kaikkialle maailmaan omankaltaisiaan hallintoja. Länsi on tukenut Syyrian oppositiota, on halunnut taistella Assadia vastaan, mutta tämä on epäonnistunut ja siksi islamilainen valtio on vahvistunut. Meidän täytyy torjua ensinnäkin isistä. Edustaja Lunacek, Ulrikke, minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Toden totta, 22. syyskuuta tehtiin hyviä päätöksiä kun päätettiin, että kaikki pakosti jaetaan kaikki jäsenvaltioiden kesken. Toimielinten politiikassakin tämä on hyvä merkki ja solidarisuuden merkki, mutta nyt se pitää pistää täytäntöön. Nyt tarvitaan inhimillisyyden koalitiota, joka todellakin ottaa huomioon nämä miehet, naiset ja lapset, jotka ovat paineet Asadia tai IS. Inhimillisyyden koalition täytyy heitä auttaa. Merkel on sanonut, että wir schaffen das, kyllä me pystymme siihen. Ja Dublinin säännöksistä täytyy päästä eroon ja saada laillisia teitä eikä ihmisiä pistä, pidä pistää suljettujen keskuksiin Frontexin avulla. Se, mitä Erdogan tekee, Erdoganin toiminta kurdien ja journalistien suhteen ei ole yhtäkkiä enää niin suuri ongelma. Teidän pitäisi pystyä sanomaan maille, että nyt tarvitaan rohkeutta eikä pelottelun politiikkaa ja populistien ei saa antaa nostaa päätään, nyt sitten kyse CSUsta, Fidesistä, Front mistä tahansa muusta ääriaineksista. Kiitoksia edustaja Winberg, minuutti. Kiitos puheenvuorosta. Minä en oikein tiedä. Olen aika järkyttynyt, vaikka tästä, että te elätte jossain kuplassa täällä parlamentissa. Kukaan ei ikään kuin näe, mitä todellisuudessa tapahtuu täällä. Täällä puhutaan solidaarisuudesta. Minulle solidaarisuus tarkoittaa sitä, kun on elintarkeohjelmasta kyse esimerkiksi, todellakin autettaisiin sitä tarvitsevia tai miettiä, mitä yksi plus yksi tarkoittaa. Kun ajatellaan, mihin kehitysrahat menevät, menevätkö kaikkien eniten tarvitsijoille vai rahoitetaanko sillä tätä pakolaisvirtaa nyt? Minun maassani Ruotsissa puhutaan usuin, usein kotouttamisesta. Minä sain sinisen kortin kysymyksessä vastauksen, että pitää kotouttaa. Ruotsi on vienyt tätä projektia eteenpäin monen vuoden ajan, eikä se ole koskaan onnistunut. Me, meillä on sellaisia alueita, joille ei kannata edes mennä. Se on ihan täysi katastrofi. Meillä ei ole asuntoja, ei työpaikkoja, niin miten te voitte kuvitella, että Ruotsi nyt on rakentamassa ensimmäistä pakolaisleiriään ja talvi on tulossa ja miinus 20 astetta. So. Edustaja Baltso. Viimeisenä puhujana. Onorevole Baltso, prego. Elnök úr, köszönöm a szót. Jean-Claude Juncker. Kiitoksia puhemies arvon Jean-Claude Juncker, komission puheenjohtaja. Meitä ei yllätä se, että sisäasiain ministerit eivät saaneet aikaan yksimielistä päätöstä kiintiöistä. On nimittäin tiettyjä valtioita, jotka ottavat huomioon sen, mitä kansalaiset haluavat. Ranskalaiset ovat hyökänneet jo Unkarin hallinto, hallitusta vastaan siitä, että he vain haluavat rajojaan suojella. Suuri osa unkarilaisista kuitenkin puolustaa aidan pystyttämistä. Kun täällä puhutaan Euroopan maineesta, niin Eurooppa on yksi suvaitsevaisimmista yhteiskunnista maailmassa, mutta todellinen haasteemme on suojella demokratiaa. Jos olemme demokraatteja, niin järjestetään kansanäänestys EUsta. Kiitoksia. Sitten vastauksia. Puheenjohtaja Juncker komission nimissä. Olkaa hyvä puheenjohtaja. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät kollegat, pitää paikkansa. Eurooppa ei voi ottaa alueelleen koko maailman hätää ja kurjuutta, mutta kyllä pitää paikkansa myös, että Euroopan pitää kantaa huolta. Koko Euroopan täytyy kantaa huolta maailman kurjuudesta. Emme voi olla tässä neutraaleja toimimatta, reagoimatta, kun vakavat tapahtumat ovat edessämme meidän planeetallamme. Pitää paikkansa, että meidän täytyy puuttua alkusyihin maahanmuutto-ongelmassa. Jotkut niin tekevätkin. Haluaisin tässä kiittää Euroopan unionin niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vähentäneet kehitysapumäärärahojaan. Heitä on aika vähän. Minä haluaisin myös kiittää niitä, joiden tarkoituksena on nostaa ylöspäin kehitysapuaan. Täällä haluaisin kritikoida niitä maita, jotka ovat leikanneet kehitysyhteistyön määrärahojaan ja humanitaarista apuaan. Haluaisin kritisoida niitä, jotka ovat vähentäneet tukeaan elintarvikeohjelmalle, jota YK hoitaa. Minä haluan arvostella niitä, jotka ovat omaa osuuttaan leikanneet esimerkiksi UNHCRlle. Jos puhutaan alkusyistä, niin täytyy puhua niistä, jotka ovat aiheuttaneet sen, että ongelma on vain kasvanut kasvamista niin, että hädänalaiset ovat tulossa Eurooppaan. Ja minä olen täällä jo todennut sen aikaisemminkin ja toistan sen, että kyllä meidän on syytä olla ylpeitäkin, että, että ihmiset, jotka ovat hädänalaisia, tulevat Euroopan suuntaan, koska heidän silmissään Eurooppa näyttäytyy paikkana, jossa on tarjo tarjolla parempi elämä kuin muualla. Miksi eivät tulisi tänne? Miksi eivät mene Kiinaan? Miksi eivät Yhdysvaltoihin? Miksi eivät mene persialainen maihin? Pitäisikö meidän nyt sitten torjua heidät ja kun meidän paikkamme kuitenkin paras maailmassa, siitä olisi hyvä olla ylpeä paremminkin. Pitää kuitenkin paikkansa, että meidän täytyy jotenkin hallita tämä massiivinen pakolaisvirta. Ja niin me teemmekin. Oikea vastaus maahanmuutto-ongelmaan ei perustu aitojen rakentamiseen. Pakolaiset, jotka ovat onnettomia, aina löytyvät keinon päästä Euroopan alueelle. Aina. Toisin sanoen, aitojen pysyttäminen ei ratkaisua tuo ongelmaan mutta jotka pystyttävät aitoja, niin olkoot ainakin sitten valppaina, kun he tätä kielenkäyttöä harjoittavat. Ei pidä unohtaa, että sana puhuvat paljon niille, jotka niitä kuuntelevat. Miksi saa näin puhua ilman, että kukaan protestoi, että pakolaiset ovat elintasopakolaisia? Mistä te sen tiedätte? Mukana on sellaisia, jotka pakenevat maataan, koska heitä vainotaan. Ei pidä siis sekoittaa asioita. Totta kai on myös talouspakolaisia, ettekö tekin olisi, jos te eläisitte niissä oloissa, joissa he elävät. Kyllä, pitää paikkansa. Heillä ei ole mitään oikeutta jäädä Eurooppaan, mutta mutta ei pidä kohdella heitä ikään kuin olivat järjestäytyneen rikollisuuden edustajia tai gangstereita. He ovat kuitenkin kaikki hädänalaisia. Minä totesin, että aidan pysyttäminen ei ole oikea vastaus, ja vielä lisäisin siihen. Miksi jotkut ajattelevat, että että jäsenvaltioiden välilläkin voidaan pysyttää aitoja. Miksi jäsenvaltioiden kesken Euroopan unionissa aidan pystyttäminen enää ei häiritsekään? Se on aivan käsittämätöntä, että vuonna 2015 jotkut hallitukset pystyttävät aitoja Euroopan unionin sisällä. Sehän on Euroopan loppu, jos kaikki näin tekisivät. Siihen Eurooppa loppuisi. Ja sitä täytyy epäröimättä arvostella myös niitä hallituksia, jotka tällaista arkkitehtuuria pystyttävät. Jotkut teistä arvosteli Euroopan unionia, ettei ole pystytty päätöksiä tekemään, mutta puhemies, minä haluaisin muistuttaa, että Euroopan neuvosto 23. syyskuuta päätti jotain ja parlamentti on tarjonnut myös varoja siihen ja 15. lokakuuta tähän palataan. Koskaan päätöksiä ei ole tehty niin nopeasti kuin tällä kertaa. Neuvosto ja komissio parlamentti voivat siitä olla kyllä ylpeitä. Jos aina olisimme olleet niin ripeitä kuin tällä kertaa olemme, niin Eurooppa olisi paremmalla tolalla. Te arvostelette jäsenvaltioita, kyllä, ja aina sanotte myös, että unioni, ei se pidä paikkaansa. Älkää sanoa Eurooppa, Eurooppa, Eurooppa, unioni, unioni, unioni, kaikki, kaikki. Tämä, kun Juncker sanoi, että jotkut jäsenvaltiot eivät pysty tekemään päätöksiä. Älkää Eurooppaa kritikoi, kritikoiko, vaan niitä maita, jotka estävät Eurooppaa tekemästä päätöksiä pystyäkseen toimimaan. Älkää nyt tuskia ainakaan arvostelkoa. Minä olen ollut todistamassa kokouksen kulkua Euroopan neuvostosta. Jos jotkut jäsenvaltiot sitten estävät Euroopan neuvoston puheenjohtaja menemästä eteenpäin niin nopeasti kuin haluaisi neuvoston menevän, niin älkää nyt neuvoston puheenjohtajaa arvostella, kun hän tekee kyllä kaikkensa, että päästään eteenpäin. Arvostelkaa niitä maita, jotka estävät toteuttamasta sitä paitsi meidän pitäisi aina pitää mielessä yksi tärkeä aihe. Minun iski kovasti se ajatus siitä, että tämä uskonnollinen tekijä tai filosofinen tekijä vielä on niin tärkeä. Sitä merkitystä sillä ei ole. Ei pidä vain puhua kristityistä, ettei mukaan haluta toisen uskonnon edustaja meidän alueellemme. Ei se ole Eurooppaa. Eurooppa on suvaitsevainen manner. Ei tässä voi ajatella, että on suvaitsevainen, suvaitsemattomuutta kohtaan. Sitä on torjuttava jokaisen. Ja vielä saksaksi jatkan. Turkista haluaisin sanoa jotakin. Jotkut katsovat, että teillä on oikeus sanoa, että Eilen pidettiin kahvikutsut Erdoganin kanssa. Me olemme ponnistelleet Turkin kanssa sopimukseen pakolaisasiassa. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia, ei pelkästään Kreikan, vaan koko Euroopan kannalta. Tietystikin keskustelemme muistakin asioista hänen kanssaan. Mutta ei kukaan voi sanoa, että olisimme vain ongelmista. Totta kai ongelmat esiin ne asiat, joista olemme eri mieltä Turkin kanssa. Olen siitä huolimatta siitä mieltä, että Turkki kuuluu turvallisten maiden luetteloon. Ne, jotka katsovat, että näin ei ole, heidän pitäisi lukea omat omien maidensa johtopäätökset. Mikäli Turkka ei olisi turvallisten maiden luettelossa, niin kuin jotkut sanovat, niin silloin pitäisi nämä neuvottelut Turkin kanssa väittämästi lopettaa. kauan kuin olemme Turkin avun varassa, niin kauan kuin Turkilla on harmonista kauppaa EUn kanssa, niin kauan näitä liittymisneuvotteluita ei ole lopetettu. Niin kauan Turkki on turistamaiden luettelossa, mutta älkää kuvitelko, että Erdoganin kanssa vaihdettiin vain kohteliaisuuksia. Meidän täytyy myöskin kiittää Turkkia siitä, että se on ottanut vastaan 2,2 miljoonaa pakolaista. Tätä pidä unohtaa. Eikö tämä sitten ole suuri ponnistelu Turkin suunnalta? 160 000 ihmistä on se luku, josta Euroopassa on puhuttu solidarisuuden osalta Ihmiset, jotka pitäisi jakaa Euroopan kesken. Ja Turkilla on pakolaisia 2,2 miljoonaa, herra Harbert. Libanonista ja Jordanista puhumattakaan. Siellä prosenttiluvut pakolaisten määrä val- suhteessa valtaväestöön on vielä, ovat vielä korkeampia. Joskus kannattaa muistuttaa tosiasioista. Nyt on kyse pitkästä prosessista. Nyt tarvitaan pysyvä järjestelmä pakolaisten jakamiseksi Euroopassa. Siksi tarvitaan myöskin laillista maahanmuuttoa Eurooppaan. Ja itse tulen pienestä maasta, Luxemburgista, mikäli joku ei sitä tiennyt. Minä kasvoin ympäristössä paljon italialaisia portugalaisia. Luxemburg on yksi Euroopan unionin rikkaimpia maita. Ilman portugalaisia, ilman italialaisia tuo pieni pieni maa ei olisi tullut sellaiseksi, joka se tänä päivänä on. Maahanmuutto tuo maali rikkautta. Presidente Juncker. Kiitos puheenjohtaja Juncker. Seuraavaksi puheenvuoron saa puheenjohtaja Tusk. Ja varapuhemies Tajani saa jatkaa tästä. Kiitoksia paljon puhemies. Ensinnäkin kiitos sinulle Jean-Claude, että osoitit tukeasi tietystikin. Olemme täällä parlamentissa kritisoitavina. En minä odottanutkaan aplodeja. Meidän tehtävämme on olla kritiikin kohteena. Ja tietystikin meidän täytyy olla tässä kovanahkaisia, mikäli haluaa olla politiikassa mukana. Paksunahkaisia. Tässä yhteydessä asioiden täytyy olla selvillä, niistä täytyy puhua selvin sanakäänteen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Uskon, että tämän keskustelun jälkeen olemme täysin tietoisia siitä, että tämä asia on edelleenkin asia, joka jakaa eurooppalaisia. Ymmärrän miksi. Tämä jakaa myös jäsenvaltioita. Niiden näkemykset erivät, mutta Euroopan parlamentin sisälläkin on eriviä näkemyksiä. Mutta samanaikaisesti minusta tuntuu, että tänä päivänä meillä on mahdollisuus luoda yhtenäisempi lähestymistapa. Yksimielisyys on nyt suurempaa kuin muutama viikko sitten. Minulla ei mitään illuusioita eikä mitään epäilyksiä sen asian suhteen, että käytännössä mikään tässä asiassa ei ole helppoa. En kuvittele edes muuta. Ensinnäkin siksi, että tämän asian laajuus, mittavuus on jo niin suurta luokkaa, että se on valtavan paljon suurempi kuin aiemmin. Ja tähän liittyy hyvin paljon tunteita. Tämä on tunteita herättävää keskustelua, ei pelkästään täällä parlamentissa, vaan muuallakin. Ensinnäkin haluaisin painottaa erästä seikkaa, nimittäin sitä, että tämänpäiväinen keskustelu tämän ongelman laajuuden vuoksi on äärimmäisen tärkeä. Ja tämän laajuuden vuoksi tätä asiaa ei ole helppo hoitaa. Tänä päivänä puhumme käytännössä noin miltei 70 miljoonasta ihmisistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan. Miltei kaikki tulevat meidän lähialueeltamme Afrikasta ja Eurasiasta 70 miljoonaa. Ja kun on kyse esimerkiksi Afganistanista, meillä on miltei kolme miljoonaa afgaaneja, jotka ovat matkalla muualle ja menivät Pakistaniin, Iraniin, Turkkiin ja muualle. Jotkut heistä ovat päätyneet ja Eurooppaan kolme miljoonaa afgaania. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että kenties eivät he kaikki, mutta suurin osa heistä kuitenkin katsoo, että Eurooppa on tai voi olla heille lopullinen matkan pää. Noin kahdeksan miljoonaa ihmistä puolestaan on Syyrian sisällä sisäisiä pakolaisia. Kolme miljoonaa Syyriasta, Tur- Jordaniassa, Turkissa ja Irakissa jo tänä päivänä. Satoja tuhansia mahdollisia pakolaisia Jemenissä. Siksi mikään ei ole helppoa tässä asiassa. Tästä syystä jotkut meistä Euroopassa ovat niin hermostuneita. Siksi me tunnemme jotain pelon sekaista. ymmärrän kyllä miksi. Tämä on jotain uutta. No, pakolaisongelma ei sinänsä ole uusi ongelma, mutta tämän ongelman mittavuus, tämä uusi kansainvaellus suorastaan, on uusi asia. Joillakin jäsenvaltioilla ei ole tällaisesta kokemusta, tällaisista ongelmista. Siksi tunteet ovat niin pinnassa tässä keskustelussa. En ole samaa mieltä sen teesin kanssa, että suurin osa heistä, näistä pakolaisista, on elintasopakolaisia. En tästä voi olla samaa mieltä. Ensinnäkin tänä päivänä on mahdotonta tehdä eroa pakolaisen ja maahanmuuttajan välillä koska käytännössä he kaikki pakenevat sotaa, köyhyyttä, nälkää, samanaikaisesti näitä kaikkia Afganistan, Syyriasta ja muualta. Ihmiset pakenevat näitä samaisia asioita. Tämä on myöskin syy siihen, miksi tämä tilanne on erittäin vaikea ratkaista meidän kannaltamme. Kaikkia täytyy pitää mahdollisena turvapaikanhakijoita, tu- mahdollisena turvapaikanhakijana, miltei kaikkia ainakin. Toiseksi, miksi mikään ei ole helppoa tässä asiassa? Toinen syy tähän on se, että Syyrian uusi konflikti, Syyrian sota, on tässä taustalla. On hyvinkin mahdollista, että tästä saattaa muodostua globaali konflikti, koska jotkut suurvallat ovat jo mukana Syyrian konfliktissa. Minulla ei epäilystäkään sen suhteen, että nykytilanteessa on parempi olla ajoittamatta uusia pakolaisaaltoja Syyriasta käsin. Ensimmäisessä puheenvuorossani tänään jo arvioin, että nykyarvion mukaan vielä kolme miljoonaa syyriläistä pakolaista on tänä päivänä liikkeellä Alepposta ja sen lähialueelta tulleita syyrialaisia. Kolme miljoonaa on liikkeellä tai lähdössä liikkeelle. Kolmanneksi tilanne on vaikea siksi, että meillä ei ole asianmukaisia kumppaneita. Me joudumme tekemään yhteistyötä muiden kanssa, esimerkiksi Turkin kanssa. Ja ymmärrän kyllä täysin, miksi jotkut meistä suhtautuvat hyvinkin skeptisesti Turkkiin, mutta toisaalta, mikäli me haluamme selvitä tästä ongelmasta, Turkki on äärimmäisen tärkeä kumppani. Haluammeko sitten saarnata Turkille, läksyttää sitä, vai haluammeko, että Turkki on meidän puolellamme taistelemassa pakolais- ongelmaa vastaan. Tämä on minun nähdäkseni se valinta, joka täytyy tehdä. Tämä on hyvin dramaattinen pulma, mutta tänä päivänä tämä täytyy ratkaista. Ja minun näkemykseni tai meidän näkemyksemme, toimielinten näkemys on se, että meidän täytyy pyrkiä tekemään yhteistyötä Turkin kanssa, koska käytännössä meillä ei ole muita vaihtoehtoja tänä päivänä. Kuten tiedätte, Lähialueilla on paljon vaikeampiakin kumppaneita kuin Turkki. Ei Turkki ole helppo yhteistyökumppani, mutta Turkki on paras mahdollinen kumppani, kun tarkastelen lähialuettamme etelässä ja idässä. Tietystikin meidän täytyy saada jäsenvaltiot sitoutettua mukaan yhteistyöhön. Siksi olen vakuuttunut siitä, että seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa niin ikään tullaan keskustelemaan tästä samaisesta aiheesta. Toivon mukaan tämänpäiväinen keskustelu täällä parlamentissa tulee antamaan innoitusta joillekin johtajille ja jäsenvaltioille. Ja te varmaan tiedätte, mitä jäsenvaltioita tässä nyt tarkoitan. Täällä oli myöskin kysymys, jonka esitti puolalainen edustaja Olbricht. Hän kysyi, mitä me voimme mahdollisesti tehdä yhdessä ja mitä meidän pitäisi tehdä erikseen kunkin jäsenvaltion tasolla. Yksi asia on tänä päivänä päivän selvä. Yksikään eurooppalainen jäsenvaltio ei voi yksin auttaa, ottaa vastaan kaikkia näitä pakolaisia. Siksi tarvitaan pakolaisten uudelleenjakokaava. Ulkorajoilla sijaitsevat jäsenvaltiot eivät yksin selviydy maahanmuuttoaallosta, jota nyt on havaittavissa. Kumpikin näistä seikoista edellyttää yhtenäistä johdonmukaista lähestymistapaa. Meidän täytyy pyrkiä välttymään välttämään sitä, että osoitetaan muita sormella, syyttävällä sormella. Pikemminkin meidän täytyy pohtia yhteistä eurooppalaista vastuuta ulkorajojen suojaamiseksi. Tämä on selkeästi havaittavissa tänä päivänä. Nyt selkeästi havaitaan, että se valtaisa paine ja vastuu, joka ulkorajalla on, on suurempaa kuin yhdenkään jäsenvaltion kantokyky. Kyse on suorastaan vallankumouksesta meidän ajattelutavoissamme. Meidän pitää jatkaa tätä vallankumousta, katsantokantojen muutosta. Euroopan täytyy ottaa vastuuta ulkorajojen valvonnasta ja tällaisten hotspottien ja pakolaisleirien osaltakin vastuu täytyy jakaa sekä Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolella. Meidän täytyy pyrkiä auttamaan ratkaisujen löytymisessä. Tämä on erittäin tärkeää kaikkien eurooppalaisten toimijoiden kannalta. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Tusk. Kiitos puheenjohtaja Juncker puheenvuorostanne ennen kaikkea sitoutumisestanne tähän vaikeaan asiaan. Kiitoksia kovasti. Keskustelu päättyy.